I think we shall, must start. It's time. No niin, hyvät naiset herrat, nyt on aika aloittaa. Ei mitään suuria alustuksia. Siinä säästetään viisi minuuttia. vananan asiantuntijoille puheenvuoron heti, niin heitä on kutsuttu paljon. Aika halutaan käyttää järkevästi. Esittelijänä on valiokunnastamme Angelina Niebler, sitten Jyrittä Korhola, valiokunnan ystävä, käsittelevät kanssamme asiaa. Herra Moorikon ensimmäinen ja asiantuntija Telefonikasta, tervetuloa. Tässä vaihdamme miehitystä koko ajan. Mutta ensin saa puheenvuoron Angelika Niebler alustaakseen asiasta. Ist denn den Termin hier den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten für die äh, Verein Pyytäisin, että yksittäiset jäsenet, jotka ovat paikalla, heille kerron, että tarkistus pitää jättää huomiseen kello 12 mennessä. Silkin oli jo pidennys mukana, koska aika oli niin lyhyt. No, tämän olen nyt ilmoittanut, että nyt Angelikalla on puheenvuoro. Danke, Vorsitzender, liebe Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvon naiset ja herrat. Minun puoleltani myös Suomesta tervetuloa tähän kuulemiseen ja kiitän siitä, että tätä ohjelmaa on tällä tavalla nyt tavallaan pakattu. Minä ihan lyhykäisesti kerron oman kantani asiaan, koska olen aiheesta esittelijänä meidän valiokunnassamme. Olen iloinen siitä, että teitä on täällä näin lukuisa joukko paikalla, koskapa aihe on niin tärkeä. 90 prosenttia Euroopan kansalaisista omistavat kännykän ja näiden palveluiden hyödyntäminen ulkomailla ja myös Euroopan ulkopuolella lisääntyy. Eurobarometrin viimeisimmässä kyselyssä kävi ilmi, että kaksi kolmasosaa kysymyksistä käyttää verkkovierailuja siinä vaiheessa, kun he käyvät ulkomailla. Ja jotkut myös, mikä nyt liittyy nimenomaan tähän meidän roaming-ehdotuksemme, sulkevat puhelimensa ulkomailla sen vuoksi, että he pelkävät tällaisia valtavia laskuja. Joten he ovat siis huolissaan siitä, että kun he tulevat ulkomailta kotiin, niin silloin heidän puhelinlaskunsa on yhtäkkiä aivan valtava. Ja tämä on asia, joka on sellainen, että yhtenäisillä sisämarkkinoilla ei tällaista tilannetta saisi olla olemassa. Se ei ole kestävää, ei kuluttajille, ei Euroopan taloudelle liioin. Ja jos me haluamme todellakin digitaaliset sisämarkkinat ja Euroopan ilman rajoja, niin tämäkin este täytyy poistaa. Verkkovierailu aihe roaming ei ole mikään uusi. Vuodesta 2007 lähtien meillä on ensimmäinen verkkovierailuasetus, jota kaksi vuotta myöhemmin muutettiin Silloin sitä jo yksinkertaistettiin ja otettiin myös nämä ylärajat käyttöön sekä puhelinpalveluille että äh, tekstiviestipalveluille, samoin kuin myös äh, datan siirrolle. Siinä tuli myös äh, hintakatto, varsinkin tai aikoinaan siinä kuitenkaan kaikille datasiirrolle ei asetettu ylärajaa. Ja sen lisäksi ehdotettiin lukuisia avoimuuteen liittyviä ehdotuksia, eli sen vuoksi tänä päivänä, kun te matkustatte rajan ylitse, niin teidän puhelimeenne tulee viesti, jossa kerrotaan, kuinka paljon maksaa teidän puhelimenne käyttö toisessa maassa. Muutama kuukausi sitten heinäkuussa komissio esitti väliraportin ja ihan yhteenvetona voisin sanoa että siitä, että palvelujen tarjonta, tarjoajat ovat hieman liikahtaneet ja sen vuoksi eh, he ovat myös alentaneet verkkovierailun maksujansa. Mutta tämän ylärajan käyttöönotossa ottossa emme kuitenkaan saavuttaneet sitä, minkä me pyrimme, nimittäin täysin vapaaseen kilpailuun. Tässä on yhä vielä rakenteellisia ongelmia liittyen tähän kattoon. Ja se on asia, jota me käsittelemme nyt tässä uudessa verkkovierailuasetuksessa. Komissio on omassa ehdotuksessaan ehdottanut kaksi vaiheista lähestymistapaa. Eli pidetään ensin tästä ylärajasta, tästä katosta hinnoissa kiinni, mutta samanaikaisesti pyritään luomaan myös kilpailua markkinoille rakenteellisin keinoin ja täydentämään sitä kautta tätä kattoa, maksukattoa. Minä itse esittelin olen tästä iloinen. Mielestäni tämä on oikea tapa. Me tätä kautta voimme luoda lisää kilpailua markkinoille ja tämä todennäköisesti on tämän päiväisen keskustelun painopiste, eli millä tavalla me luomme näitä uusia markkinoita, kilpailua, mitä kannustimia meidän tulee markkinoille antaa. Sitten ihan lyhykäisesti näihin rakenteellisiin toimenpiteisiin. Nämä kaksi erotusta, jotka komissio on tehnyt, eh, minä pidän niitä hyvänä. Yksi eh, on eh, tämä avoin käyttöoikeus, niin että ei tarvitse olla omia, omaa verkkoa. Ja verkkovierailujen tukkutason oikeus. Ja minä olen tätä omassa mietinnössäni tukenut ja olen myös ottanut mukaan omassa mietinnössäni niin kutsutun syrjimättömyyslausekkeen, eli kaikkia palveluiden tarjoajia on kohdeltava yhtäläisellä tavalla. Tämäkään ei ole uutta. Käyttöoikeusdirektiivissä tämä otettiin jo ei siinä hyväksyttiin. Siinä oli ihan vastaavanlainen oikeusdirektiivissä vastaavanlainen asia. Ja sen vuoksi tässäkin se pitäisi ottaa mukaan. Toinen rakenteellinen ehdotus, jonka komissio on esittänyt, jota pidän hyvänä, on tämä niin kutsuttu eriyttäminen, unbundling, josta täällä nyt on puhuttu energiamarkkinoiden yhteydessä moneen kertaan, niin että asiakkaat voisivat äh, hyödyntää verkkovierailupalveluita toisessa verkossa kuin mikä, ulkomailla kuin mikä heillä on omassa kotimaassaan. Eli asiakkaat voivat äh, itse valita, kun matkustelevat äh, toisessa jäsenvaltiossa. Eli he voivat myös käyttää kilpailevan yrityksen palveluita. Ja tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja avaa markkinoita. Komission omassa kertomuksessaan myös eh, ehdottanut tai käsitellyt sitä, millä tavalla tämä eriyttäminen hoidettaisiin teknisesti. Ja tämä on varmasti asia, josta kuulemme tänään vielä enemmän. Tässä on kolme mahdollisuutta. En nyt tässä lähde niitä yksityiskohtaisesti esittelemään, koska tehän kaikki näistä jo tiedätte. Mutta tässä on tämä Dual ja IMSI ja SIMLI ratkaisu ja Local Breakout ratkaisu. Ja haluan kuulla näistä taatusti enemmän, mutta minä omassa mietinnössäni lähden toiseen suuntaan. Parlamentti on lainsäädäntäjä, lainsäätäjä. Me emme varsinaisesti käsittele ja ole vastuussa näistä teknisistä ratkaisuista, vaan lähinnä lainsäädännöllisistä ratkaisuista, joten komission kansallisten säätelijöiden kanssa tulisi hoitaa tämä tekninen puoli. Joten minä ehdotan omassa mietinnössäni, että me määrittelemme tätä tässä sen, miten tämä eriyttäminen hoidetaan lainsäädännöllisesti ja sitten ammattilaiset, jotka osaavat tämän tekniikan puolen, hoitavat sitten loput. Mutta olen todella kiinnostunut kuulemaan, miten te suhtaudutte tähän ja minkälaisia näkemyksiä teillä on näistä eri teknisistä mahdollisuuksista. Varmasti voimme puhua tämän päivän aikana. Sitten hinto, hintakatto, tai ihan lyhykäisesti, koska te osaatte lukea minun mietintöni. Minua äh, kiinnostaa nimenomaan tämä hintakatto, ja menen tässä hieman pitemmällekin ehkä kuin komissio. Tavoitteena täytyy olla se, että vuoteen 2015 mennessä meillä on sellainen tilanne, että kansalliset tariffit ovat vertailtavissa Euroopan unionin sisäisten tariffien kanssa. Eli että me emme tarvitse enää minkäännäköisiä verkkovierailutariffeja. Se on tavoite. Ja vuoteen 2015, jos me haluamme tämän saavuttaa, niin meidän täytyy olla huomattavasti kunnianhimoisempia toimissamme. No, en sen enempää tätä itse äh, käsittele. Minä tiedän, että äh, kuluttajansuojajärjestöt ovat tästä olleet kovin huolissaan ja tästä varmasti puhumme vielä tänään. Me haluamme sellaiset äh, tariffit, jotka mahdollistavat sisämarkkinat ja me haluamme, että on myös kannustimia niin, että uudet palveluiden tarjoajat tulevat mukaan verkkovierailumarkkinoille. Ja että katsotaan, mikä tässä nyt on tukku ja muiden hintojen välillä. Joten tästä tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Sitten vielä viimeinen asia ihan lyhykäisesti, koska kollega Korhalla tästä varmasti puhuu enemmän, eli avoimuus ja kuluttajasuoja. IMKO-valiokunta on siltä osin näissä kysymyksissä vastuuvaliokunta ja olen katsonut kollegan ähm, lausuntoa, joka on erinomaisen hyvä ja minua se kovasti ilahduttaa. Olemme keskustelleet tästä ja kollega Korhola on ottanut mukaan tähän tärkeitä asioita ja ainoastaan ähm, se, että voidaan estää näitä valtavia laskuja sisämarkkinoilla, vaan kyllähän ihmiset liikkuvat myös Euroopan unionin ulkopuolella lomilla, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja muualla. Ja sielläkin heillä täytyy olla mahdollisuus käyttää äh, puhelimiansa ja että siinä olisi sitten joku tietty yläkatto data roamingille. Se on 50 euroa tällä hetkellä. Ja jos sitten haluaa ylitse tämän 50 euroa, niin sen tekee sitten itse. Mutta että tämä 50 euroa suojaa tavallaan tällaisilta valtavilta laskuilta. Tämä olisi mielestäni hyvin kuluttajaystävällistä ja meidän kansalaisillemme. Hyvä, tässäpä tämä minun puoleltani, minun mietintöni kannalta. Tällainen lyhyt katsaus vain. Mutta ennen kuin käymme keskusteluun, niin haluaisin kertoa, että minua kiinnostaa erityisesti kolme kysymystä näissä keskusteluissa meidän asiantuntijoitemme kanssa. Ensinnäkin yksi se, millä tavalla saamme aikaan enemmän kilpailua markkinoille. Olen katsonut, miten kilpailu, millä tavalla kilpailu lentoliikenteessä on kehittynyt ja miten tänä päivänä voi lentää Münchenistä Brysseliin 30 eurolla tänä päivänä. Eli siinä markkinoiden avaaminen on vaikuttanut valtavasti kilpailuun. Ja palveluiden tarjoajien määrä on kaksinkertaistunut. Ja kuitenkin myös äh, nämä vanhat lentoyhtiöt toimivat. Ja toivon, että näin voisi tapahtua myös matkapuhelinalalla. Kysymykseni kuuluukin, millä tavalla panelistin jäsenet näkevät äh, tämän asian, onko tämä hyvä asia. Ja sitten toinen liittyy tähän tekniseen toteutukseen teidän kannaltanne, mitä seuraamuksia sillä on. Eli myös siitä, että me emme sitä päätä, vaan jätämme yksityiskohdat komissiolle. Ja sitten kaikkein tärkein kysymys, on koko tämä hinta, katto, hinta, yläraja. Katson täällä kollega Rybichia, joka viime keskustelussa viittasi tällaisiin halpoihin edullisiin tarjouksiin kotimarkkinoilla. Ja herra Rybikin nämä tarjoukset Itämar- Itävallasta ja minulla Saksasta, mutta ne, käy, ne suuntautuvat aina kotimaan markkinoille ja, ja kuluttajille, esimerkiksi kahdeksan euroa kuukaudessa älypuhelimille, siis tuhat minuuttia, tuhat tekstiviestiä, kahdeksan euroa 80 kuukaudessa. Se on aika monen tarjous. Joten siis tällaisia könttäsummia tarjotaan tarjouksina nimenomaan kotimarkkinoiden markkinoille, mutta jos sitten siirtyy rajan ylitse 10 kilometriä tai vaikkapa vain kolme kilometriä, Traunsteinista vaikka Salzburgiin, niin silloin maksan 30-kertaisesti tämän hinnan. Ja Euroopan sisämarkkinoillahan tämän ei pitäisi voida olla mahdollista. Joten siltä osin minua kiinnostaa, siinä olisin kovin uteliassa kuulemaan teidän näkemyksiänne näistä kotimaan markkinoiden tarjouksista ja miten olisiko niitä mahdollista laajentaa eteenpäin. Ja Tämä on asia, joka täytyy nyt selvittää, mutta kukaan ei ole voinut selvittää minulle tätä vielä, miksi tämä on vain kotimarkkinoilla. Eli tässä minun osaltani, herra puheenjohtaja, kiitokset, että, että sain esitellä mietintöni tänään, koska minun on lähdettävä tänä iltana takaisin jo kotiini. Eli voin olla täällä vain kello 17 asti, mutta silloinhan tämä kuuleminen on jo päättynytkin. Kiitos. Dank, Angelika und wir... Kiitos Angelika Niebler ja sitten keskustelu asiantuntijoiden kanssa. Robert Muurik ensimmäisenä telefonikasta toivotin jo tervetulleeksi ja olisin kiitollinen, jos pidätte aikataulusta kiinni. Teillä on ensimmäisenä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, um... Hyvä puheenjohtaja, hyvä Niibler, hyvä Korhola. Kiitän teitä kovasti siitä, että kutsuitte minut ystävällisesti tänne ja pääsin paikalle kun minua pyydettiin sanomaan muutama sana telefonikan puolesta, niin mietiskelin, että mitä me olemme ilmaisesta verkkovierailusta. Tämä on ikään kuin tällainen Hollywood-filmi, jota toistetaan ja toistetaan joka toinen vuosi. Tämä on hiukan erilainen, tässä on hiukan eri asiasta nyt kyse, koska tämä uusi ehdotus on erilainen kuin aiemmat siinä mielessä, että tässä yritetään saada aikaan rakenteellinen ratkaisu niin, että lopet, loppuisi se käytäntö, että joka vuosi asetetaan hinnat erikseen. Pyritään löytämään kestävä ratkaisu ja pysyvä sellainen. Olimme hiukan skeptisiä alussa, mutta kun pitkään pitkään tutkailimme tilannetta ja analysoimme tilannetta, me tulimme siihen tulokseen, että tällainen rakenteellinen ja strukturaalinen ratkaisu voisi toimia. Me suhtaudumme myönteisesti komission ehdotukseen, tuemme sitä laajasti. No pari yksityiskohtaa siellä täällä eivät meitä miellytä, mutta muuten olemme kyllä aika sen kannalla. Ja pari avainviestiä, joita haluaisin Euroopan parlamentille välittää, on se, että tarkastelisitte tätä ehdotusta holistisesti, kokonaisvaltaisesti. Ei niin, että takerrutte siihen pala palalta, vaan katsokaa sitä kokonaisuutena. Meidän mielestämme tällainen strukturaalinen ratkaisu kyllä tulee toimimaan. Se varmasti myötävaikuttaa siihen, että voidaan ratkaista roaming-ongelma. Mutta on myös muutamia muita seikkoja, joita voidaan ottaa mukaan kuvaan, jotta se toimisi oikein hyvin. Yhteen puhun myöhemmin. Se on nimittäin se, että mielestäni ehdotuksesta, äh, ehdotuksesta puuttuu poikkeus niille operaattoreille, jotka äh, velottavat paikallisen su- hinnan. Tähän haluaisin puuttua. Ja toinen seikka liittyy korkeisiin datansiirtohintoihin. Se on meitä puhuttanut paljon, mutta viime vuosina datansiirtohinnat ovat kyllä tulleet alaspäin, joten aika paljon uutta markkinointia on tapahtunut, on otettu käyttöön uusia hintajärjestelmiä datansiirtoon ja datansiirtoverkkovierailuun, joten hinnat ovat laskemassa. Ja telefonikassa olemme sitä mieltä, että vuoteen 2050 mennessä, 15 mennessä ähm, saamme sellaiset datansiirtohinnat, jotka vastaavat kotimaisia hintoja. Kysymys, joka tässä nyt täytyy itseltään kysyä, siis teidän parlamenttina, on se, että uskotteko te siihen, että rakenteellinen strukturaalinen ratkaisu to- toimii, kyllä vai ei? Jos olette sitä mieltä, että kyllä toimii, niin silloin markkinat kyllä vetävät vähittäishinnat alas. Markkinat tulevat toimimaan, eikä oikeastaan ole niin paljon väliä sillä, mitkä hintakatot asetukseen pistätte ja näin me asiaa tarkastelemme. Väliäkö hällä onko se 20 prosenttia vaiko 55 prosenttia, koska markkinat määrittävät hinnat. Ja tämä tulee olemaan hinta katon alla. Joten voitte asettaa ehkä turvakattoja, koska haluatte antaa kuluttajille takeet. Mutta meidän mielestämme komission ehdotus hintakattojen osalta on, se on ihan ok. Kuitenkin teidän tulisi pitää huoli siitä, että että nämä hintakatot houkuttelevat uusia ihmisiä markkinoille. Tehkää tästä hintakatosta sellainen, että uusille toimijoille on kiintoisaa tulla markkinoille. Jos ne eivät tule markkinoille heti kättelyssä, niin ei tule rakenteellista ratkaisuakaan. Voitte myös, no, me emme, te voitte myös ajatella, että rakenteellinen ratkaisu ei toimi. No siinä tapauksessa älkää säätäkö sellaista. Jos olette sitä mieltä, että se ei toimi, niin älkää säätäkö sitä koska sen täytäntöönpano on aika hintavaa, etenkin pienille operaattoreille. Se, siinä tapauksessa pyrkikää löytämään jokin toinen järkevä tapa asettaa hinnat ja luopukaa strukturaalisesta ratkaisusta. Teidän täytyy parlamenttina siis tehdä ratkaisu, joko rakenteellinen ratkaisu, strukturaalinen ratkaisu ja hintakatot tai sitten hintojen sääntely. Ja kun katsomme niitä viime aikoina tehtyjä ehdotuksia, joita tässä on näkynyt, no en tiedän, että kaikista ei ole vielä äänestettykään, niin minun vaikutelmani on se, että äh, ehkäpä valitsette jälkimmäisen. Olette sitä mieltä, että rakenteellinen ratkaisu ei toimi ja tarvitaan tällaisia tiukempia hintakattoja, tiukempaa sääntelyä. Jos katsotte tätä oikealla olevaa taulukkoa, Parlamentti on valinnut tässä tapauksessa, tässä on kyse äänipuheluista, 10 sentin katon. Se vastaa sitä, mitä komissiokin kaavaili, jos ei olisi strukturaalista ratkaisua. Joten me pyysimme myös GSM Aalta, joka on riippumaton yritys. Pyrimme tar- pysymme, pyysimme heiltä tällaista bisneskeissiä, joka perustuisi niille hintakatoille, joista on nyt paljon puhuttu. Ja näyttää siltä, että suurin osa hyväksyy tällaisen supermatalahintaisen skenaarion, jossa on, joka käsittää aika vähän henkilöstöä. Suurin osa eivät tämän järjestelmän myötä paljonkaan tienaa tai edes pääse omilleen. Minun viestini on se, että asettakaa järkeviä hintakattoja. Ne ovat erittäin tärkeitä. Antakaa operaattoreille sellaisia marginaaleja, jotka mahdollistavat operaattoreiden tulla markkinoille. Muuten ratkaisut eivät toimi. Ja tämä on kaikkein tärkeintä. Vaikka asettaisitte korkeampiakin hintoja, niin kyllä kilpailu pitäisi huolen siitä, että niistä päästäisiin eroon. Ja jos näyttäisi siltä, että kilpailu ei hoitaisi hommaa, niin voisitte sitten tarkastella uudestaan tätä tekstiä vuonna 2016. Sitten ihan loppuun haluaisin sanoa seuraavan asian. Meidän mielestämme ö, tulisi olla myös vaihtoehtoinen ratkaisu. Kun ajatellaan tällaisen strukturaalisen ratkaisun täytäntöönpanohintaa, niin se on melkoinen. Ei se ole niin tärkeää, jos on 25 miljoonaa asiakasta, mutta jos on pienempi operaattori, niin silloin tämä on paljon hankalampi tilanne. Etenkin pienemmille operaattoreille. Operaattorit ovat vastahakoisempia, heikompia ja pohtivat, että voimmeko me tulla markkinoille sellaisen hinta tarjo, tarjoten sellaista hintajärjestelmää, jonka myötä voimme ulkomailla tarjota saman kuin kotimaassa. Meidän mielestämme tämä olisi toki tervetullutta. Se on ihan digitaalisen agendan kanssa samoilla linjoilla, Crossin ehdotusten kanssa samoilla linjoilla. Se pönkittäisi kilpailua markkinoilla, koska nämä pienemmillä operaattoreilla olisi silloin vaihtoehtoja ähm, markkinoilla. Meidän mielestämme tämä on hyvä vaihtoehto, koska tällä tavalla operaattorit voisivat ikään kuin olla oman, ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä. Johtopäätös. Ensinnäkin, meidän mielestämme strukturaalinen ratkaisu voi toimia, jos se toteutetaan oikein, mutta se edellyttää sellaista hintakattoa, joka jättää tilaa niin, että se, on, se voi vetää investoijia puoleensa. Ja meidän mielestämme tämänhetkiset hintakatot eivät ole sellaisia, ne eivät ole omiaan vetää puolensa uusia investoijia. Sitten on valinta joko hintojen sääntely tai pysyvä, kestävä strukturaalinen ratkaisu. Tähänhän me olemme pyrkineet. Mielestäni meidän tulisi ottaa käyttöön tämä lähes kotimaan hinnat poikkeus. Siitä puhuin jo. Ja jos me kaiken tämän teemme, niin voimme ratkaista ongelman. Tämä oli minun panokseni. Valitettavasti puhuin minuutin liian pitkään. Danke sehr. Dann ähm, mein Vorschlag. Kiitos kovasti. Nyt ehdotukseni on, että alustukset perän jälkeen tässä vaihdetaan miehitystä. Se nyt vähän hankala, mutta ei se muuten, muutenkaan suju. So, how do we close this? Get the other one on.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 asiantuntija nimeltä Forest. Angelika bedient jetzt ja auch noch den Computer. Perhaps first sit down and then we all. Welcome and Tervetuloa. Jos olette valmis, niin olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me olemme aina tukeneet komission tavoitetta, että olisi Euroopan äh, verkkoilyötariffit äh, kuluttajan eduksi ja digitaalisen toimeohjelman tavoitteita kannatamme. Seuraava on sitten Transatelin johtaja ja me kymmenen vuotta sitten äh, allekirjoitimme sopimuksen. Hän varmaan kertoo, että miten voimme innovoida asiakkaiden eduksi verkkovierailun alueella. Herra tässä vasemmalla minusta. Hyvin yksinkertainen esitys. Ensinnäkin uskomme, että komission ehdottoma strukturaalinen ehdotus on hyvin monimutkainen ja hyvin vahva lääkeongelmaan. Toiseksi meillä on se tunne, että tukku pääsyllä tukutason käyttäyksellä voi olla äh, huoneen vaikutuksia markkinoille. Ja pitäisi saavuttaa digitaalisen ohjelman tavoitteet yksinkertaisemmalla tavalla ja mahdollisesti myös nopeammalla tavalla. No ennen kaikkea meidän mielestämme erittämisen periaate on hyvin monimutkainen, se on monimutkainen ratkaisu sekä kuluttajille, suurimmalle osalle käyttäjistä heidän, he eivät ymmärrä, miksi täytyy valita yksi operaattori kotimaan palveluille ja toinen eurooppalaisille palveluille. Se on hyvin monimutkaista myöskin vähittäismyyjille Kaupallista nämä palvelut ja se on monimutkaista myös operaattoreille, IT-järjestelmille, ehkäpä noin 10 miljoonaa uusiin investointeihin näissä järjestelmissä ja myöskin turvallisuussyistä. Muistuttaakseni teitä, että aiemmin tämä kantoallon valinta oli ja sitten ei ollut kovin suuri menestys ja tässä komission ehdotus on suunnilleen sama ja se ei toimi kuin se ei aiemminkaan tavallisille puhelimille toiminut. Myöskin sitten kilpailumielessä, kuten sanoin, hyvin suuret toimeenpanokustannukset ovat ja kustannukset ovat sitten suhteessa korkeammat pienille operaattoreille kuin suurille ja sen vuoksi pelkään, että suuremmat operaattorit enemmän tai vähemmän hyväksyvät komission ehdotuksen. Ja hyvin tärkeä brändinimi on tässä avainasemassa. Kun tulin tähän huoneeseen, niin huomasin, että kukaan ei pysty lausumaan Brick-nimeä. Brick Telecom ei pystynyt tulemaan tällaiseksi yleiseurooppalaiseksi operaattoriksi. Vodafoneille tai Telefonikalle se on paljon helpompaa. He saavat julkisuutta ja no nyt mainostan tässä kilpailijoita. Sitten tukkutason käyttöoikeus. Ensimmäinen lause. Haluaisin ottaa esimerkin. Sen pitäisi sallia se, että tulee vaihtoehtoja yleiseurooppalaisia operaattoreita – jotta saataisiin asiakkaalle eurooppalainen verkkovierailupalvelu. Itse asiassa se on vain teoriaa, koska on hyvin yksinkertaista kuvitella, että ranskalaiset ihmiset ottavat luksemburilaisen SIM-kortin ja itse asiassa tuodaan paneuroopalainen palvelu ei paneuroopalaiseksi, vaan kotimaiseksi palveluksi. Miten voidaan oikeudellisessa mielessä tehdä ero? irlantilaisen kansalaisen välillä, jolla on yleiseurooppalainen palvelu Luxemburgilaiselta operaattorilta ja sitten Ranskalta verkkovirallivalkannut, miten tehdään Ranskan kansalaisen, jossa itse asiassa on pääsy luksemburgilaisen SIM-korttiin ja sitten äh, oikeudettomasti, laittomasti käytä yleiseurooppalaista palvelua kotimaan palveluna. Joten itse asiassa pelkäämme, että tämä tukkutason käyttöoikeus ei ole yleiseurooppalainen eurooppalainen verkkoverolla palvelujen tukkotason käyttöoikeus, vaan jotain muuta. Joten sillä on vaikutuksensa markkinoille. Ennen kuin määrittelen tarkemmin ajatuksen tästä kohdasta, meillä oli jo joitain ongelmia strukturaalisen komission strukturaalisen ehdotuksen kanssa, joka komissio Ensinnäkin se on ristiriidassa sen kanssa, että relevanttien markkinoiden listalla, niin komissio on tehnyt poissulkuja. Sen vuoksi että voidaan tehdä markkina-analyysejä. Toiseksi millä on se tunne, että se voisi äh, loukata sitä periaatetta, jonka mukaan tämä asiat kuuluvat jäsenvaltioille. Se ei ole myöskään oikeasuhtaista, koska ne mennään liian pitkälle. Miksi mennään liian pitkälle? Kuten sanoin, on tilanne, jossa Ranskan kansalainen voi käyttää luksemburilaista SIM-korttia yle, eurooppalaisen palvelun kanssa tai irlantilaisen palveluntarjoajan kanssa. Markkina-analyysi tuli komissiolta ja tämä markkina-analyysi on työasiakirja komissiolta viime heinäkuulta ja tässä paperissa lukee sivulla 35 sieltä löytää että näitä ratkaisuja on tutkittu. Jos on rajoitettu tukkutason käyttöoikeus verkkoviralopalveluille tai täysi kaikille mobiilipalveluille rajoitettu tukkutason käyttöoikeus virtuaalioperaattorille, se pitäisi tulla toteutetuksi komission ehdotuksesta. Ja toinen on hylätty. Miksi komissio on hylännyt kolmannen ratkaisun? koska he luetteloivat haitan. Jos sitä ei rajoiteta verkkoverkkopalveluihin, tämä optio voi vääristää kilpailun kehittymistä sisämark- kotimaanmarkkinoilla mennään paljon pidemmälle kuin mitä tarvitaan siihen, että ratkaistaan verkkovirailulle spesifiset ongelmat. Eli jos komission ehdotus itse asiassa ottaa käyttöön mahdollisuuden siihen, että olisi aito yleiseurooppalainen operaattoreita verkkoviralupalveluille, mutta myös kotimaan palveluille, ja komissio itse on kirjoittanut, että tällainen ratkaisu, joka de facto olisi se ratkaisu, joka äh, häiritsisi kilpailun kehittymistä. Ja sitten lopussa haluaisin myös ottaa esille, että meille – en jälleen äh, myöskään mainosta, mutta parhaat toimijat yleiseurooppalaisille verkkovierailupalveluille olisivat Google ja Apple, koska olisi hyvin helppo valita verkkovierailutariffit iTunes-laitteille, applikaatioille, joita Google ja Apple voisivat hyvin helposti tulla Euroopan markkinoille virtuaalioperaattoreina, mutta ei pelkästään sellaisina yleiseurooppalaisille verkkovirjoille palveluille, vaan myös ver- virtuaalivaraattorina kotimaan palveluille, koska oikeudellisesti on hyvin vaikea tehdä ero palvelun ja kansa- kansallisen palvelun välillä. Verkkovirjailudataa katto asiasta. Meillä on se tunne, että tekniikan kehityksen myötä ja kun Forge tehostuu, niin oikea tariffiskeema Tässä pitää siis tiedon siirtoille kallista, vaan tämä asiakkaalle pääsyn takaaminen. Eli oikea tapa laskuttaa roaming-dataa on, kuten wifiistä laskutetaan hotellissa, eli ostetaan tämä palvelu yhdeksi päivän, yhdeksi tuuriksi, yhdeksi viikoksi, kuukaudeksi maassa, jossa on. Ja se voisi olla mahdollista vain, jos hintakatot se, sillä on evoluutio tällaista kehitystä kohti, kuten Fixed Access Charge, että henkilöä kohti, käyttöä kohti päivässä. Tai sitten alhainen megabaittia kohti oleva hinta, eli alhaiset tukkuhintakatot eivät mahdollista tällaisia tariffiskeemoja. Eli täytyy jättää operaattoreille valinnanvaraa, liikkumavaraa, valita oikeat hintajärjestelmät No sitten meidän ehdotuksemme ihan yksinkertaisesti, koska tämä on monimutkainen asia. Idea oli se, että oikea tapa Se on siis operaattoreiden valinnainen vapaaehtoinen ehdotus toteuttaa digitaalista toimintaohjelmaa vuodelle 2015. Idea on siinä se vain sanoa, että operaattori voisi päättää tai voitaisiin pakottaa laskuttamaan ylimääräisen könttäsumman. Tämän tariffiskeeman maantieteellisestä laajentamisesta se voi olla prepaid tai toisenlainen, ja se tarkoittaa, että mä tässä esimerkin, minä olen Ranskan kansalainen, asun Ranskassa, menen Saksaan, matkustan Euroopassa, jos se on yhdeksi päiväksi yksi euro. Siinä on se maatieteellinen laajennus tariffiskeemalle. Joten siinä on aito eurotariffi, jota toteutettaisiin. Kymmenen vuotta sitten tätä käytettiin Ranskassa. Meille tämä permanent billing hävisi meidän järjestelmässämme. Olisiko sitten purkulauseketta on oma kysymyksensä. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Kiitos kovasti. Nyt vaihdamme jälleen. Sitten seuraavaksi tuota tervetulleeksi Jacques Bonifén Transatellista. Angelikan täytyy tässä varmaan auttaa vielä. Have you switched it off? I don't know.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 Mm, johtaja. Olen siis yrittäjä. Minulla on yrityksessäni 80 henkilöä kuudessa maassa. 800, noin 8 miljoonaa euroa on liikevaihtoni tuottoisa yritys. Tämä on Euroopan laajuinen yritys. Me tarjoamme kaikissa maissa paikalliset hinnat, joten se, mitä Vivian Redding halusi täytäntöönpana jo, jo jonkin, jokin vuosi sitten, me olemme toteuttaneet kymmenen vuoden ajan. Ja nyt kerron teille hiukan lähemmin siitä, mitä teemme. Me olemme MVNO-toimija. Meillä on tällä hetkellä noin 70 MVNOta, 1500 asiakasta. Me olemme kahdeksan verkon kanssa yhteen liittyneinä. Mitä, mitä tarjoamme? Meidän palvelumme perustuu multi-IMS-arkkitehtuuriin, mikä tarkoittaa sitä, että SIM-kortti, SIM-kortissa on viisi numeroa viidelle eri maalle. Ranskalainen, belgialainen, hollantilainen, luksemburgilainen ja sveitsiläinen numero. Meillä on muun muassa Bobistal Belgiassa, Orange Sveitsissä ja niin edespäin. varmasti tiedätte, että Sveitsissä on siis sveitsiläinen numero, vaikka Sveitsi ei ole EUn jäsen. Tämä ratkaisu siis toimii myös Sveitsissä. Eli yksi kortti, yksi tilaus. Me tarjoamme puhelinliikennettä kansallisesti ja roaming-käyttöön. Me olemme tietysti halunneet, että yrityksemme on kestävää ja voisin tietysti viedä, laajentaa yritykseni USA ja Israelin. Voisin tarjota USA ja Israelissa Euroopan kansalaisille paikallisen hinnan, mutta tällä hetkellä en vielä siihen näin voi tehdä. Meillä on siis kaksi segmenttiä, joilla toimimme, ja siis rajat ylittävä väestö, asiakaskunta, muun muassa ranskalaisia, jotka työskentelevät Sveitsissä joka päivä, myös äh, Belgia ja Luxemburgin välillä. Äh, voisimme tietysti enemmänkin roamingia äh, tarjota. Ja meidän arpumme on noin 95 euroa. Eli puhumme suurista, suurista käyttäjistä. Kustannus, hankintakustannus on 300 euroa ja kun katsotaan kilpailua, niin minä voin kyllä tämän hankintahinnan maksaa takaisin alle vuodessa. On erittäin tärkeää, että voimme olla kannattavia. Kuten sanoin, niin meidän ratkaisumme eivät toimi ainoastaan Euroopassa, vaan ainoastaan USA ja Israelissa. No miksi Transatel ei sitten ole ö, suurempi? No syy on se aika yksinkertainen itse asiassa. Me olemme usean otteeseen yrittäneet ö, toimia UKssa, ei mahdollista, Saksassa ei onnistu, ö, Espanjassa ja Italiassa ei onnistunut joten meidän on pakko tehdä bisnestä Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja nyt hiljakkoin Sveitsissä. Muuten meni seitsemän vuotta, että sain sopimuksen Sveitsin kanssa aikaan. Ja koska en voinut tehdä roaming-sopimuksia saksalaisten kanssa, koska jos olisin voinut näin tehdä, niin olisin voinut myös tarjota parempia hintoja ranskalaisille ja ö, belgialaisille asiakkaille, kun nämä matkustavat Saksassa. Ja tästä syystä minun yritykseni toimi, toimii MVNOlla vain näin harvan asiakkaan parissa, vaikka niitä voisi olla miljoonia. Kuten sanottu, Euroopan instituutiot eivät minua kovastikaan tukeneet, vaikka minä olen tavannut Vivian Redingin. Minä en pyytänyt minkäänlaista sääntely, sääntelyyn puuttumista, vaan jonkinlaista julkista lausuntoa, julkilausumaa, jossa sanottaisiin, että tällainen äh, MVNO olisi hyvä ratkaisu. Transatelle ei ole muuten ainoa, on muitakin yrityksiä. No on, muutamat ovat menneet jopa konkurssiin, koska eivät onnistuneet tekemään sopimuksia. Tällainen ö, äh, paneurooppalainen MV, MVNO on ollut hyvä ratkaisu meille, mutta me tarvitsemme hiukan tukea niin, että MNOt muissa maissa haluavat tehdä, löytävät kumppaneita, jotka haluavat tehdä heidän kanssaan sopimuksia. Eli tarvittaisiin jonkinlainen julkinen lausuma, julkilausuma siitä, että ratkaisu on hyvä ja toimiva. Niin tämä oli siis viestini instituutioille. Sitten nopeasti kommentoisin kolmea rakenteellista ratkaisuehdotusta. Kolmea siis on ehdotettu, ja kaikki ne ratkaisut, joita me toteutamme, niin, tai itse asiassa meillä on myös neljäs ratkaisu, se, jonka parissa olemme tehneet työtä kymmenen vuoden ajan. Tarvitaan, tällä hetkellä jälleenmyyntimalli on heikko ratkaisu. Mitä tulee paikalliseen hajontaan, se on hanka- vaikeaa. Yleensä loppukäyttäjän kokemukset sanelevat sen, onko tilanne hyvä vai ei. Google ja Apple ovat olleet kaikkein parhaimpia markkinoiden tarjoajia, tai siis palveluiden tarjoajia. Jos me otamme käyttöön tällaisen paikallisen hajontamallin, niin silloin nimenomaan Apple ja Google toimiv- hyötyvät vaikka meitä ei ehkä kiinnostaisi se, että kaikki hyöty menisi Kalifornian. Ja amerikkalaisille tai kiinalaisille olisi tietysti oikein hyvä tällainen ratkaisu, koska he hyötyisivät paikallisista hinnoista. Myös eurooppalaisille, kun matkustavat Kiinaan tai USA tai Kanadaan. Mutta he taas maksaisivat edelleenkin korkeat hinnat, eli e, tästäkään syystä tämä ei ole hyvä ajatus. Kaiken kaikkiaan tätä on kritisoitu, koska se on monimutkainen, jos käytetään e, mobiili siis toiset, toisenlaiset mobiiliratkaisut ovat vähemmän hintavia. Entäpä sitten roamingin tarjoajien talo, taloustila? Jos haluaa aloittaa uuden bisneksen, täytyy saada rahaa, täytyy kerätä rahaa, koska täytyy perustaa tekninen rakenne, infrastruktuuri ja tällainen call center. Sen jälkeen täytyy vetää asiakkaita puoleensa täytyy mainostaa, täytyy antaa myyntilupia, etc. etc. Myös jos on roamingin tarjoaja ja haluaa emmenota vastaan kilpailla, esimerkiksi Vodafone on kilpailija Ranskassa, niin hinnan täytyy olla 20 prosenttia Emmenoon alla. Jos on pienempi merkki tai brändi, kuten Transatel, täytyy kustannukset kustannuksien täytyy olla pienemmät kuin 30 prosenttia. Minun antamani hinta-alennukset ovat, perustuvat kymmenen vuoden esimer- kokemukseen. En minä alennuksia noin vain hihasta vedä. Tämä uusi yritystoiminta, jota nyt aletaan toteuttaa, se tulee luomaan uutta kilpailua. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintakustannukset täytyy saada alle vuodessa. Tämä pätee Transsatelliin. No, en mennä nyt aio yksityiskohtiin poratua, mutta jos katsotaan näitä rakenteellisia ratkaisuja ja halutaan olla kilpailukykyinen, niin pian toteaa, että jos tämä vähittäiskatto menee alaspäin, niin kilpailua, kilpailukyky ei toteudu. Meidän täytyy ehkäpä vielä odotella muutama vuosi ja katsoa, mitä tapahtuu, tai sitten alentaa roomin kattoja. Mm, silloin kilpailua ei ole ja yhdessä tai kahdessa vuodessa koko bisnekseni kaatuu. Joten toki Transatel toivoo sellaisia ratkaisuja, jotka antavat mahdollisuuksia pysyä pinnalla. Jotkut kilpailijat ovat jo todistaneet, että tämä voi onnistua. Kaikissa tapauksissa on erittäin tärkeää, että MVNO voi tehdä kansainvälisiä roaming-sopimuksia, koska jopa kansalliset MVNOt voivat vaikuttaa välittömästi markkinoille, markkinoihin. Ja meidän täytyy myös olla varovaisia sen suhteen, että kun sääntelemme, meidän ei pidä antaa mahdollisuuksia ei-eurooppalaisille yrityksille tarjota hyviä hintoja ei-eurooppalaisille ihmisille. Eli pitää pitää huoli siitä, että raha ei pakene Euroopasta muualle. Kiitoksia kovasti ja anteeksi, että minäkin vähän tässä puhuin pitkään. Herzlichen Dank auch für Ihren Vortrag und Kiitos myös teidän alustuksestanne. Ja sitten Toni Schotzel seuraavaksi, joka on myöskin tullut tänne paikalle puhujakorokkeelle tietokonekin on päällä. Ai, se meneekin ilman tietokonetta. No, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Chairman Thank you, Ms. Kiitokset puheenjohtaja Roille, Niebler ja Korhola ja kiitokset kaikille jäsenille siitä, että minulla on mahdollisuus puhua täällä tänään. Ymmärrän, mikä suuri etu on saada puhua teille täällä ja pidän tätä hienona. Haluan myös kiittää teitä kuluttajana kaikista niistä aikaisemmista verkkovierailualoitteista sen vuoksi, että minä olen tässä edunsaaja, kuten kaikki muutkin Euroopan kansalaiset. Minä uskon kuitenkin, että komission varapuheenjohtaja Cruz on tehnyt meille palvelun, kun hän pyrkii siihen, että vuoteen 2015 mennessä verkkovierailumaksut poistetaan. Jos ei muuta, niin se pakottaa meidät ainakin nyt tarkastelemaan näitä asioita ja uudelleen järjestelemään ja säätelemään verkkovierailua. Minulla on kolme ehdotusta. Ensimmäinen, jonka haluaisin tehdä, on se, että minä uskon, että tässä on tietty rakenteellinen ongelma nimenomaan tukkutasolla. Jos meillä on monenlaisia verkkoja ja tietyt pysyvät kustannukset, niin silloin tukkutaso on aika vähäinen. Tämän me näemme kansallisella tasolla. Miksi me emme näe sitten tätä kansainvälisessä verkkovierailussa? Minä uskon, että se ongelma, mikä tässä on, liittyy tasapainottamiseen. Se liittyy nimenomaan sisään ja ulos tulevan liikenteen tasapainottamiseen. Minä laadin teille vuonna 2010 äh, erilaisia äh, asiakirjoja, jossa minä pidin nimenomaan tätä tasapainottamista suurena ongelmana ja äh, komissio ja Berek on ottanut vastaan nämä ajatukseni. Ja minä viittasin komission työasiakirjaan sivun 14 täällä aikaisemmin kun me pyrimme, tai kun me katsomme sitä, että miten on neuvoteltu tätä epätasapainossa olevaa liikennettä niin äh, siinä kun on neuvoteltu hinnat tälle epätasapainoiselle äh, liikenteelle, niin se voi olla 40 prosenttia vähemmän kuin säädelty äh, katto. Mutta tätä ei kuitenkaan, tämä ei kuitenkaan näy tilastoissa. Berekke omassa raportissaan kohdassa kahdeksan viittaa ihan samaan ilmiöön ja sanoi, että oikeastaan jäljelle jäävä liikenne on ainoa, joka on vahvan kilpailun kohteena. Ja seurauksena tässä on se, että pienet toimijat, pienet operaattorit, heillä on kaikkein suurimmat kannustimet tarjota matalampia hintoja ja heidät on suljettu markkinoilta pois. Te kysyitte, Rova Niible, tässä alussa, miten voimme luoda kilpailua markkinoille ja hyvin mielenkiintoisesti viittasitte lentosektoriin. No, tiedätte varmaankin, mutta muistuttaisin teitä tästä saksalaisesta tapauksesta, joka liittyy nimenomaan lentosektoriin, lentotapahtumiin, jossa kiellettiin tietynlaiset sopimukset suurten lentoyhtiöiden kesken. Ja tässä olisi samanlainen mahdollisuus myös roaming-markkinoilla. No, äh, meidän tämä, kuitenkaan tämä epätasapainoisen liikenteen poistaminen ei ole mahdollista, joten jätetään se pois nyt ajatuksista. Ajatelkaapa esimerkiksi LLUta tai MTR, tilajayhteyksien eriytettyä tarjontaa ja muita, niin äh, mikä siinä on tilanne? Eli säätelyllä on pyritty saamaan aikaan tasapainoisia hintoja ja samanaikaisesti myös suojelemaan äh, kuluttajia ja toivoa, että nämä hinnat menisivät tukkumarkkinoiden kautta aina kuluttajille asti. Berek on tehnyt tässä valtavan työn, kun se on arvioinut näitä kustannuksia, mutta mm, tämä on tehty aika rajallisin tiedoin. Ja he ovat itse sanoneet, että he toimivat suhteellisen varovaisesti. Ja minä uskon, että äh, tämä arvio liittyen nimenomaan rajat ylittävään liikenteeseen on se kaikkein tärkein. Meillä on nyt jo toimijoita, jotka tarjoavat maksuja, jotka ovat yhden ja viiden eurosentin välillä per megabyte tai muuta tietoa, liikuttavaa tietoa. No, hyödyntävätkö ihmiset äh, sitten näitä mahtavia äh, hintoja? Eivät välttämättä johtuen monista ongelmista. Minä uskon, että on kuitenkin paljon äh, sopimuksia eri operaattoreiden kanssa viidestä sentistä, joita hyödynnetään enemmän. Minusta operaattoreiden määrä markkinoilla on se, joka on tärkeää. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi ääni- ja tekstiviesteihin, niin ähm, siinä Rova Niebler pääsee aika lähellä omissa arvioissaan. Jos äh, tukkuhinnat äh, äh, ovat lähentyvät näitä kustannuksia, niin ne tulisi, niitä tulisi tarjota Euroopan laajuisesti kaikille – ja minä uskon, että tämä on mahdollista toki kuitenkin tietyin rajoituksin. Jos katson USA-markkinoita, niin esimerkiksi amerikkalaisille Amerikkalaisilla on tällaisia tarjouksia, mutta niissäkin on tietenkin tietyt rajat mutta kaikki operaatiot käyttävät näitä verkkovierailupalveluita enemmän tai vähemmän. Nämä suuret neljä amerikkalaista operaattoria, niillä on tiettyjä sopimuksellisia rajoituksia, jotka liittyvät näihin verkkovierailuihin ja eri verkkoihin. Koska en minäkään usko, että meillä EU:ssa pitäisi olla täysin rajattomat mahdollisuudet, mutta meidän täytyisi saada tukkuhinnat soveltuvalle hyvälle tasolle. Ja toinen asia on sitten se, että toisin kuin tukkutasolla, missä meillä on vain yksi ratkaisu, jota on ehdotettu, eli hintakatot, niin tässä meillä on kaksi ehdotusta, joita on ehdotettu vähittäistasolle. Ensinnäkin on nämä hintakatot ja sitten rakenteelliset toimenpiteet. Ja rakenteellisia toimenpiteitä niitä on tarko- ne on tarkoitettu nimenomaan kuluttajatasolle. Ja koskapa on erittäin tärkeää saada aikaan tasapaino, niin me tarvitsemme tarpeeksi tilaa sekä vähittäis- että tukutasolle ja sitä kautta uskon, että on, saamme myös uusia toimijoita markkinoille. Ja minusta tällaiset hintakatot ja vähittäismyyntiin ovat erittäin hyvä keino, kuten komissiokin on ehdottanut niin, että jossain vaiheessa ne voidaan poistaa. Jos tällaisia ei ole, niin silloin olemassa olevat toimijat mahdollisesti voisivat ottaa käyttöön hieman matalammat katot 2016. Minä uskon, että kun ottaa huomioon, miten vähän kunnianhimoiset nämä äh, rakenteelliset toimenpitoehdotukset ovat, niin meidän täytyisi äh, katsoa äh, muita mahdollisuuksia. Ja sitten vielä lopuksi. Minä uskon, että me voimme saavuttaa tavoitteen, joka olisi tällainen yhteiseurooppalainen tarjonta. Ja minusta sen pitäisi olla myös kannustin sille, että tulevaisuudessa helpotetaan säätelyä. Kiitos. Und ich darf dann der nächsten... Kiitoksia. Sitten viimeinen seuraava puhuja saa puheenvuoron. Rova Monika Steinrova, toivottavasti enemmän tai vähemmän oikein äänsin sen. Hänellä on seuraavana puheenvuoro. Using why you said this. Here, here you are. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja Rova Nibler, Rova Korhola. Parlamentin jäsenet, ovat naiset ja herrat, ennen kaikkea haluan kiittää mahdollisuudesta puhua täällä ja kertoa teille näkemyksistämme asetuksesta seuraavaksi verkkovierailu tai ehdotuksesta seuraavaksi verkkoviralle asetuksesta, koska tämä on hyvin tärkeä asia ja verkkoviralle hinnat ovat hyvin tärkeitä kuluttajille. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, vaikka keskitynkin pääasiassa kuluttaja näkökulmaan. Aloittaisin laajemmasta kuvasta. Nykymaailmassa, kun ihmiset liikkuvat yhä enemmän, niin äänen ja datan siirrosta on tullut yhä tärkeimpiä palveluja. Kuten tästä nähdään, virkavirallemaksut ovat edelleen korkeat ja ovat selkeänä este edelleen kun katsoo tätä verkkovirailukäsitettä, niin siinä on selkeä esimerkki siitä, että yhtenäismarkkinat eivät ole vielä integroituneet tarpeeksi. Nyt kun katsotaan markkinoita, neljä puoli vuotta sen jälkeen, kun tuli voimaan tämä Roaming 1 asetus, Euroopan kuluttajat edelleen kokevat liiallisia hintoja, säädellyistä roaming-palveluista ja todellisuus on se, että suurin osa kuluttajista ei vieläkään ole luottavainen silloin, kun käyttävät mobiililaitteita matkustaessaan ulkomailla. He voivat pitää jopa parempana äh, sulkea, sulkea laitteensa, jotta voidaan välttää suuret laskus. Eurobarometer 2010 on myös tämän todistanut, joka oli pyhitetty roaming-asialle. Sitten se tapa, millä päästäisiin eteenpäin. Pitäisi keskittyä siihen, että poistetaan äh, esteet rajattelettavilta kommunikaatiolta, että kuluttajat tuntisivat se luottavaksi, kun käyttävät mobiililaitteita ulkomailla. Tulemme vielä komission ehdotukseen uudesta roaming-asetuksesta, niin uskomme pitäisi olla kunnianhimoisempia ja valita käytännöllisempi lähestymistapa roaming-maksuihin. Sen vuoksi nykyinen ehdotus on meidän mielestämme tärkeä askel, mutta vain yksi askel siinä, kun pyritään roaming-vapaaseen Eurooppaan. Sitten eriyttämisestä muutama sana. En nyt keskustella siitä, mikä ratkaisu on paras, mutta yleensä uskomme, että eriyttäminen joka, johon liittyy tukkutavuksen pääsyoikeus ja syrjinnän kielto saattaa parantaa jossain määrin kilpailua ja tuoda myös uusia roaming-palvelutarjouksia, ja mitä voimme odottaa, on data roamingista enemmän tarjouksia, kun liikennemäärät kasvavat koko ajan. Mutta uskomme myös, että nykyinen ehdotus, sen pitäisi perustua teknologianeutraaliin lähestymistapaan. Se on myös sopusoinnussa sen kanssa, jota Rova Niebler ehdottaa mietintö luonnoksessaan. Vain avainperiaatteet pitäisi olla kukin, jonka kunkin teknisen ratkaisun pitäisi täyttää. Meidän näkökulmastamme pääperiaatteet ovat se, että teknisen ratkaisun pitää olla kustannustehokas, sen pitää olla kuluttajaystävällinen ja siinä pitää olla mahdollisimman suuri määrä yhteentoimivuutta. Sitten tiedottaminen kuluttajille ja miten kuluttajat saadaan luottamaan enemmän roaming palveluiden käyttämiseen. Täytyy, on tärkeää pitää mielessä, että eryttäminen tuo mukaan uusia elementtejä kuluttajille ja siinä vaaditaan myös kuluttajakäyttäytymisen muutosta tietyllä tavalla sen vuoksi. Meille täytyy selkeästi kertoa, tai kuluttajille pitää selkeästi kertoa mahdollisuuksista käyttää vaihtoehtoista operaattoria, palveluntarjoajaa, meidän pitäisi myös saada selkeästi ymmärrettävää ja avointa tietoa hinnoista ja äh, palvelujen luonteesta, jotta voidaan välttää se, että johdetaan harhaan kuluttajia ja pitää välttää epäselvät ehdot. Ja kaikki roaming-palveluiden äh, markkinointi ja mainostaminen kuluttajille, niin pitää olla täysin sopusoinnussa suojalainsäädännön kanssa. Erityisesti vilpilliset, äh, koskien vilpillisen kauppatoiminnan direktiiviä. Sitten hintasääntely. Eriyttäminen, kuten mainin, ja tukkutason pääsyoikeuksien takaaminen voi saada aikaan kilpailun lisääntymistä mielenkiintoisia tarjouksia, mutta uskomme myös, että nämä välineet itsessään eivät riitä, ja sen vuoksi hintasääntely on edelleen tarpeen. Meillä on erityinen ehdotus myös hintasäännöstelyyn, äänen roaming-palveluille tai yleensä roaming-palveluille. Uskomme, että hintojen pitäisi olla enemmän kustannusorientoitunut kustannukselle. äänen siirrossa mainitsisin kaksi asiaa. Meillä on digitaalisen toimintaohjelman tavoitteet, että jos halutaan roaming-maksut todellakin 2015 äh, tuoda kansallisten hintojen tasolle, kotimaan hintojen tasolle, niin 500 sentistä pitäisi aloittaa vähittäishinta kattona 2012, sitten 13 ja 10. Jos katsotaan digitaalisen toimintaelämän tulostaulua, niin voidaan nähdä, että keskihinta per minuutti mobiili, kom, mobiilitietoliikenteessä 2008 13 senttiä, 2090 senttiä. Ei ole tuloksia vuodelta 2010, mutta voidaan odottaa, että se on alempana siitä enemmän kunnianhimoa siis hintakatoissa. Sitten tekstiviestit, roomipalvelut jälleen kustannussuuntautuneesti. Kun otetaan palvelun tarjoamisen hinta yhden ja kahden sentin välillä jossain, sitten katsotaan ehdottuja hintakattoja noin 10 senttiä. Miksi? Ei sitä palvelua niin useasti enää käytetä. Miksi pitäisi olla näin suuri marginaali? Sen vuoksi ehdotamme 7 senttiä asianmukaisena oikeana alkupisteenä vuodelle 2012. Sitten datan siirrossa pidämme hyvänä komission päätöstä ottaa käyttöön vähittäishintakaton roaming-palveluille tässäkin, ja uskomme jälleen, että 90 senttiä per megabaitti on liian suuri jos ajattelemme sitä, että joissakin maissa voi olla 5 senttiä per megabyte, miksi 90 senttiä sitten? Täytyy olla marginaalia, jos halutaan eriyttämistä, niin tietty marginaali täytyy pitää, mutta 100 prosentin marginaali, sitä voidaan, voidaanko sitä pitää asianmukaisena marginaalina. Viimeinen pointti, jonka esittäisin, koskee avoimuussäännöksiä ja uudelleenarviointia. Nykyisten sääntöjen mukaan eurooppalaisia kuluttajia suojellaan turvalausekkeella hintasokkeja vastaan, laskusokkeja vastaan, kun he matkustavat jotta kuluttajat olisivat täysin suojeltuja näitä laskusokkeja vastaan, niin turvamekanismin pitäisi koskea ei pelkästään eurodatatyyppiä, vaan pitäisi kattaa myös eurotarifin ja euro SMS, ja sitten pitäisi laajentaa roamingin myös EUn ulkopuolella. Tämä pitäisi päteä sekä postpaid että prepaid asiakkaisiin. Uudelleenarvioinnissa tarkistamisessa muutama kohta Eriyttämisen toimeenpano, jos siitä päätetään, ja kun se otetaan huomioon, osoittaa, että 2015 voi olla ennenaikaista uudelleen arvioida, eikä nähdä kaikkia vaikutuksia vielä silloin rakenteellisista toimista. Ja sen vuoksi uskomme, että komission pitäisi huolellisesti arvioida markkinoita ja niiden toimintaa, että toimivatko markkinat todellakin tehokkaasti vuonna 2016 ja sitten ehkä ehdottaa jatkotoimia, ratkaisuja. Kiitos. Darf ich bedanken, darf den Kollegen Haluaisin kiittää ja puheenjohtaja Malcolm Harborin. Tervetulleeksi tulet tänne puhujakorokkeelle. Seuraamme. Kiitoksia näistä asiantuntijoiden alustuksista. Ja nyt kollegoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Nyt tässä lyhyitä kysymyksiä tässä käytettävissä olevassa ajassa mahdollisimman tehokkaasti, ja sitten asiantuntijoilta saa tarkkoja vastauksia. Ensin Paul Rübich. Ja, äh, danke, Herr Vorsitzende. Meine Frage bezieht sich auf das Prinzip Must Carry. Äh, wie schaut es in der Praxis aus? Ist es möglich, dass jeder Telekommunikationsbetreiber jeden Kunden erreichen kann?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 your turn next. Thank you. Uh, my name is Christian Engström, member of the IMCO committee. Uh, I've got a, uh... Nimeni on Christian Engström. Minulla olisi telefonikan edustajalle kysymys. Sanoitte, että tuette komission hintakattoja ja näitä komission 300 euron tai 200 tai 100, 100 per gigabyte, gigabitti. Näitä tuitte. Ja nämä, minä taas suosin 10 euron tukkukattoa ja olen keskustellut muiden tahojen kanssa asiasta. Mm. Ja nyt haluaisin kysyä teiltä, että minkä vuoksi teidän mielestänne tämä 10 euron tukkukatto olisi kohtuuton? Koska esimerkiksi Niebler mielestäni sanoi, että 8,80 per gigabitti oli Saksassa hinta. Ja meillä on ilo ilmoittaa teille, että Telefonikalla on saksalaisille kuluttajille vielä parempi tarjous. Te tarjoatte kaksi gigabittiä, ähm, joten se olisi 6,25. Joten, joten se olisi siis 6,2,5 olisi tämä ö, vähittäishinta Espanjassa. Joten jos tämä on mahdollista Espanjassa, niin miksi teidän mielestänne 10 olisi sitten liian alhainen tukkuhinta? herr Kelly. Herra Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mielenkiintoisia alustuksia. Ja tietysti eri näkemyksiä riippuen siitä, mistä ihmiset tulevat. Se, että pitää olla mahdollisimman alkaiset katot no, pitäisi olla lähellä kotimaisia hintoja. Tuleeko niille kotimaisille hinnoille katto? Jos roaming-maksut, tai niihin voi tulla myös kartelleja, niin se johtaisi siihen, että kaikki maksut menisivät ylöspäin. Täytyyhän muistaa, että kun katot otettiin e- alun perin käyttöön, niin tuli jopa oikeusjuttuja Eli mikä EUn rooli tässä on, niin se on hyvin äh, tärkeä näillä alueilla. Dan Frau del Castillo. Sitten Rova del Castillo. Um, it is very clear that we have, uh, well... Kiitos. On ihan selvää, että että nämä hinnat nimenomaan vähittäistasolla, että niiden pitäisi laskea. Kuluttajistahan me lähinnä puhumme ja heidän edustaan verkkovierailumarkkinoilla. Joka kerta kun joku puhuu, niin tuntuu, että aina sanotaan, että, että kotimaan markkinoilla asiat ovat huomattavasti paremmin. Joten meidän pitäisi kulkea saman suuntaan kuin nämä kotimaiset, kotimaan markkinoiden hinnat. Haluaisin kysyä ensimmäiseltä puhujalta – joka puhui telefonikan nimissä. Voisiko hän hieman eh, laajentaa tästä vaihtoehdosta eh, kotimaiselle, kotimaan markkinoiden hinnoitteluille? Minä uskon kuitenkin, että me tarvitsisimme jonkinnäköistä eh, tiukkaa keskustelua asiasta. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää esiintyjiä, tämän iltapäivän puhujia. Haluaisin aloittaa sanomalla, että muutamat kuulemani kommentit, joissa esitettiin erilaisia ehdotuksia komission ehdotuksen vaihtoehtoisiksi, äh, vaihtoehdoksi, kuulostivat minusta aika mutkikkailta. Ja tässä alkaa tuntua siltä, että kannattaisi hankkiutua eroon koko prosessista. Tämä oli ensimmäinen kohtani. Toinen. Minua houkuttelee se ehdotus, että myönnettäisiin poikkeuksia palvelun tarjoajille sellaisilla hinnoilla, jotka ovat lähempänä kotimaan hintoja, koska sekin on ihan sama juttu, eli hankkiudutaan eroon järjestelmästä. Kolmanneksi, en ole kuullut mainittavaan entisestä suuresta möröstämme, eli siitä, että että lähdettäisiin ei-vapaaehtoiseen järjestelmään. Ajattelin esittää tämän suuntaisia e, muutosehdotuksia, eli sitä, että kustannukset koituisivat puhelun vastaanottajalle. Mutta minua hiukan epäilyttää aina, kun elinkeinoelämän edustajat sanovat pitävänsä komission ehdotuksesta, joten minun kysymykseni teille on, että yrittäkäämme esittää ehdotuksia siitä, kuinka me lainsäätäjinä voisimme tiivistää kilpailua tällä alalla ilman, että menisimme mikrojohdon tason hinta kattoihin tai kynnyksiin, koska haluaisin elinkeinoelämältä kuulla joitain ehdotuksia. Eli millä tavalla te toimisitte yritys- ja yrittäjä- ja teknisiä taitojanne? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte auch noch mal zwei, drei... Kiitos. Minullakin on pari kolme kysymystä meidän asiantuntijoillemme. Ensinnäkin näihin rakenteellisiin toimenpiteisiin. Olen hieman samaa mieltä kuin Chichester tässä. Olen hieman enemmän nyt äh, hämääntynyt kuin aikaisemmin. Jos puhutaan tästä Open Access-mahdollisuudesta, Transatelin puhujahan sanoi, että teillä on ollut ongelmia tehdä näitä sopimuksia, verkkovierailusopimuksia. Ja seuraus on, on sitä, että me puhumme sitä, että me tarvitsemme tätä vapaata pääsyä open accessia markkinoille. Ja näin myös muut kollegat sanoivat. Kollega Murik Telefonikasta sanoi, että periaatteessahan kannattaa myös rakenteellisia toimenpiteitä ja myös, että täytyy hieman tarkemmin katsoa näitä hintamarginaaleja. Ja Fori sanoi, että ei, ei, että nämä rakenteelliset toimenpiteet eivät ole ollenkaan hyvä ratkaisu. Eli oikeastaan jokainen on puhunut ihan eri tavallaan näkökulmasta ja tässä ollaan menossa eri polkuja. Sitten toinen asia, joka liittyy tekniseen toimeenpanoon, IMSit ja muut mahdolliset, eli millä tavalla me voisimme saada myös kilpailijoita Euroopan ulkopuolelta Euroopan markkinoille. No se kuva, mikä minulla nyt on tämän asiantuntijakierroksen jälkeen, on, että minusta nyt paljon vielä huonommin näin, mihin suuntaan me lainsäätäjänä voisimme järkevällä tavalla tehdä. Okei, hintakatto selvä, mutta miten tähän päästään? Tästä tulee todella vaikeata ja liittyisin kollega Chichesterin kysymykseen. Eli lisää kilpailua, onko se se järkevä tie? Toinen kysymys. En kuullut sanaakaan ja pyytäisin kuitenkin tätä selittämään, miten on mahdollista, että kotimaan tariffeissa on mahdollista tarjota niin uskomattoman hyviä hienoja hintoja ja sitten kun mennään rajojen ylitse, niin te vaaditte 20, 30, 40 kertaisesti samoja summia. Eli kysymykseni on yksinkertaisesti se, miksi tämä on näin? Voisitteko te antaa selityksen, millä tavalla me saisimme järkevät tariffit ja tasapainon? No, tämähän on kuitenkin se ainoa asia, mikä on hyväksyttävää meidän eurooppalaisille kuluttajillemme. Bitse. Seuraavaksi Eeritta Korhola, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kollegani ovat maininneet monta kertaa tämän fantastisen, fantastiset kotimaan tarjoukset ja minun kysymykseni operaattoreille kuuluu. Olemmeko varmoja, että kotimaan tarjoukset heijastavat oikeita kustannuksia voivatko ne olla niin halpoja sen vuoksi, että operaattorit kattavat kustannuksensa ja marginaalinsa juuri sillä voitoilla, mitä saavat verkkovierailusta. En tiedä, onko se näin, mutta ehkäpä tähän voisi vastata kysymyksenä. So, vielleicht machen wir jetzt mal eine Antwortrunde. Ehkäpä nyt vastaus rundi niiltä asiantuntijoilta, jotka haluavat sanoa. Ehkäpä kukin haluaa sanoa jotain aloitetaan oikealta ja sitten, jos ei halua sanoa, mitä ei tarvitse. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä siis edustan Telefonikaa. Nimeni on Robert Morik. Minulle esitettiin kaksi kysymystä. Yritän vastata niihin. Kuulin kysymyksen siitä, miksi tukku hintakatto datan siirron osalta on niin korkea. Sitä kysyttiin minulta. No, rehellisesti sanottuna. dataan siirto roamingilla on aika kallista ja monet lienevät huomanneet, että markkinoilla on tapahtumassa muutosta. Roaming-hinnat ovat laskemassa noin 50 prosenttia per vuosi, joten kilpailu alkaa toimia markkinoilla. Ja miksi näin on? No siksi, että Monilla asiakkailla on älypuhelimia ja me haluamme houkutella näitä henkilöitä käyttämään näitä älypuhelimiaan oikeastikin. Ja kun ajatellaan äänipuhelimia, jos laskemme hintaa, niin käyttö ei lisäänny datan siirron osalta. Näin on. Ihmiset alkavat käyttää puhelimiaan enemmän, jos hinnat datan siirron osalta laskevat. Tämän vuoksi markkinat reagoivat tekevät juuri sitä, mitä niiltä vaaditaan. No ei tämä kaikki yhdessä yössä tapahdu. Tällaiset asiat mm, etenevät vaiheittain. Ja kuten sanoin, niin me kyllä tulemme niille hintatasoille, pääsemme niihin hintoihin, joita me toivomme ajan oloon. Mutta markkinoille täytyy antaa mahdollisuus. Ja markkinat etenevät askel askeleelta ja vuoteen 2015 mennessä ollaan varmasti perillä mikä on datansiirron todellinen hinta? No en minä tiedä, sanon rehellisesti. On useita datatuotteita, koneesta koneeseen, hyvin lyhyitä tämmöisiä tiedonsiirtopurskahduksia. Ne ovat ihan eri hintaisia kuin pitkät datansiirtoistunnot. En tiedä, mitkä kustannukset ovat. Se riippuu myös teknologiasta, jota käytetään. Se riippuu niistä palveluista, joita tarjotaan. mutta hinnat ovat menossa siis oikeaan suuntaan, laskussa ovat. Pilatte Castillo esitti kysymyksen lähes kotihintojen kaltaisista hinnoista. No, tässä kohtaa emme ole vielä määrittäneet, mitä me oikein ajamme takaa, mutta ajamme takaan jotain samankaltaista kuin äh, tällä kollega äh, Buigilta sanoi. Monet operaattorit varmasti tulevat antamaan asiakkaille sellaisia hintoja, hintatarjouksia, jotka ovat lähellä kotimaan hintoja. Esimerkiksi 30 päivää ilmaista roumausta tai euro per päivä. Eurolla per päivä voi verkkovieralla niin paljon kuin haluaa. Siis tämän kaltaisia. Minä vain keksin näitä nyt. Mutta emme halua rajoittaa näitä vähittäismyyntiformuloita, malleja. Emme halua rajoittaa niitä liikaa. Ehkä meidän pitäisi antaa Berekille tehtäväksi laatia jonkinlaisia suuntaviivoja, jotta operaattorit voisivat niitä noudattaa. Ja jos näin tapahtuu, saadaan kilpailua myös kotimaisilta toimijoilta. Esimerkiksi espanjalainen operaattori, jos tarjoaisi tällaisia hintoja, se painostaisi tavallaan muitakin espanjalaisia operaattoreita tarjoamaan paremmat hinnat eli tarjoamaan tällaisen rakenteellisen ratkaisun. Tällä tavalla saataisiin paljon kilpailua markkinoille. Mutta operaattorin tehtävä on tietty päättää, haluaako valita rakenteellisen ratkaisun vaikka jonkin muun tällaisen lähes kotimaan hinnat ratkaisun. Miksi sanon lähes kotimaan? Siksi, että kustannuksia aina koituu jonkin verran verkkovierailusta. Chichester mainitsi täällä puheluiden vastaanottamisen. No minä pahoin kyllä pelkään, että vastaanottamisesta koituu hintoja, ja jos otetaan käyttöön jokin mainitsemani malli, niin näitä kustannuksia voidaan ehkä hiukan vetää taaksepäin. Nibler kysyi, miksi verkkovierailusta velotetaan enemmän. No, minun kokemukseni, rehellisesti sanottuna mukaan, niin kokemukseni mukaan asia on niin, että jos pyytää asiakkaalta, että haluaisitko hyvin alhaiset kotimaan hinnat, mutta joutuisit maksamaan verkkovierailusta harvoin, tai haluaisitko korkeammat kotimaan hinnat, mutta et maksaisi verkkovierailusta mitään, niin suurin osa valitsisi halvat kotimaan hinnat. tässä kilpailun ydin on. Ja operaattorina täytyy hinnoitella järkevästi niin, että verkkovierailulle pistetään jokin hinta ja sitten varsinainen kilpailu tapahtuu kotimaan markkinoilla. Kiitos. Thank you, Emmanuel for Bouygues Telecom. I would like to complete... Uh, Kiitos. Minä haluaisin täydentää sitä, mitä kollegani sanoi ja sitä, miksi nämä verkkoverotariffit ovat niin korkeat. No se, me tulemme GSM-maailmasta, jossa yhden minuutin kustannus aikaisemmin oli hyvin kallista, koska teknologia ei ollut niin tehokasta ja silloin tehtiin myös nämä verkkovierailuhinnat. Ja kuten omassa puheenvuorossani sanoin, uuden teknologian myötä kuluttajilla, asiakkailla on yhä laajempi valikoima käytettävissään ja valittavanaan. Ja siksi haluaisimmekin saada komission uskomaan sen, että uusi bisnesmalli on sellainen, että huomioidaan, mitä kuluttaja maksoi. Kun kuluttaja maksaa sitä, äh, että hän äh, kattaa koko äh, Ranskan alueen. Ja sitten kun hänellä on verkkovierailuja, hänen pitäisi maksaa vain siitä, että hän ei ole maksanut Ranskan ulkopuolisista verkoista. Mutta ei tässä ole niinkään kysymys näistä lisäminuuteista, koska eihän se kuitenkaan kuormita verkkoa. Ja verkkovierailu maissakin voi tehdä eron suurkäyttäjien ja pienkäyttäjien välillä. Sen vuoksi meidän on muutettava ajattelutapaamme. Tämä voisi olla joko vapaaehtoisella tai pakollisella tavalla. Tällainen äh, lisämaksu maantieteellisestä äh, laajuudesta. Eli kuten kollegani sanoi, jos maksaa tällaisen lisämaksun, olisiko se vaikka euron päivässä ja jos ostaisi kokonaisen kuukauden, niin se olisi alle 30 euroa, koska se olisi eriytetty. Ja silloin saataisiin tällainen laajempi valikoima perinteisille hinnoille. Ja se olisi ehkä kaikkein helpoin tavoite digitaaliselle agendalle. Eli että olisi tällainen selkeä lisähinta siitä, että saa käyttöönsä koko Euroopan verkon. Ja se voisi olla sitten vastaava koko Euroopan unionissa. Um, in roaming 1 and roaming 2 has been about to... Roaming ja kakkosessa oli hintojen sääntelystä kyse eikä kilpailun kannustamisesta. Ja nyt haluan kysyä, että antakaa paikallinen pääsy, niin että voin kehittää bisnestäni maassasi. Minulla on ollut ihmisiä pakeillani, joiden mielestä ei ollut asianmukaiset ratkaisut vähentää painetta komissiolta tai parlamentilta niin edelleen. Nyt Roomin kolmannen on erilainen, koska kilpailu on, sana on sillä tekstissä ensimmäistä kertaa mukana. Nyt täytyy päättää, että joko otamme prioriteetiksi kilpailun kannustamisen, sitä täytyy vähän odottaa, että, tämä, että nähdään kilpailun tapahtumana. ainakin kaksi vuotta sanoisin. Sitten ei voi olla liian tiukkaa roaming katossa, koska sitten äh, tapetaan kilpailu. Esimerkiksi 2000, Tulkee kuulu minä vuonna on vaikea saada kilpailua, mutta voisin sanoa, että ei haluta kilpailua, halutaan paikalliset hinnat, missä tahansa on Euroopassa, mutta päätös on poliittinen, mutta emme teeskentele, että haluamme kilpailua. Eli jompikumpi. kumpi. Mutta jos haluamme kilpailua, täytyy antaa vähän aikaa yrityksille, kuten minun tai Vodafoneille, jos halutaan yleiseurooppalainen yritys, kehittää niiden liiketoimintaa. Kiitos. So, um, sorry, just on the, the... Chichester esitti kysymyksen ja Nieblerkin esitti kysymyksen kilpailusta. Olen täysin samaa mieltä Transatelin kollegoiden kanssa. Kilpailulle pitää antaa mahdollisuus ja sitä varten tarvitaan riittävästi varaa tukkukattojen ja vähittäishintojen välille. Mutta yritämme nimenomaan kilpailua saada aikaan vähittäismyyntitasolla. Tällä hetkellä ei keskustella toimista, jotka, jotka aiheuttaisivat kilpailua tukkuhinnoissa. Joten aika kiintoisaa on se, että jäsenvaltioissa toimijat voittavat ehkäpä kansallisesti, mutta eivät roamingissa. Ja tämä vähentää kilpailun, kilpailun tilaa. Tämä on aika kiintoisa kilpailukeissi. Tätä voitaisiin tutkia. Just a short comment. Uh, it... Ihan lyhyt kommentti, mitä tulee siihen, että saataisiin kilpailua ja otettaisiin huomioon nämä katot. Uskon, että olisi mahdollista saada aikaan kilpailua myös matalimmilla katoilla. Mikä on reilu marginaali, sitä voimme puhua tunteja. Ja uskoisin, että aika paljon on jo näin tehty, niin uskon, että tähän olisi mahdollista saada aikaan myös kilpailua. Yeah. Uh, I set up my company in... Lyhyt kommentti perustin yritykseni vuonna 2000 roaming pohjalta. Itse maksoin 1800 euroa viiden vuoden ajan. Sitä ennen olin johtajana muun muassa Alcatelissa ja muuallakin, joten tienasin aiemmin paremmin, joten ei tämä helppoa ollut. Totta kai me voimme keskustella eri, diile, eri vaihtoehdoista, mutta meidän täytyy keskustella niistä oikeassa elämässä eikä lausuntojen pohjalta. Äh, Herrn Niblet von Berek noch das Wort geben, äh, weil da doch eine Frage angesprochen ist, wo Sie vielleicht eine Antwort drauf geben können. Bitte sehr. Niin, oliko tämä kysymys? Olkaa hyvä, jos, jos haluatte. Thank you very much, Chairman, for uh, inviting Berek to give some thoughts. Kiitoksia, että Berek voi esittää omat ajatuksensa. Aika paljon sulateltavaa tähän mennessä ja yritän puuttua moniin muutamaan monista kohdista, joita on esitetty. Tony Shortall, kysymys tukkukustannuksista ja pelkästään ystävällisiä kommentteja. Minua ei ole sankarilliseksi kutsutukaan aiemmin, laitoin sen päiväkirjaani, mutta olisin samaa mieltä hänen kanssaan, että arviot tukukustannuksista, joita Perek teki, olivat konservatiivisia. Se oli paras, mitä käytettävissä olevalla tiedolla voitiin tehdä, mutta konservatiivisen kanssa olen samaa mieltä kuvauksena, ja jos kuulee tukkutariffeista, joita on olemassa kansallisella tasolla, erityisesti datalle, niin sitten saattaisi tehdä sen johtopäätöksen, että seuraavalla kerralla BEREC uudelleen arvioi lukuunsa. Päivitettyjen pienkustannusmallien avulla, joita tällä hetkellä ei ole, muuta kuin yhdessä tai kahdessa maassa, peukalotuntumani on se, että sitten tulevat paljon alemmat luvut kuin tällä kertaa. Se on näppituntuva sitä painotan. Ja luvut, joita meillä on, niin perustuvat parhaaseen mahdolliseen näyttöön, jota meillä oli käytössä. Toni sitten jatkoi ja sanoi, että hänen mielestään, jos tukkukustannukset alenisivat merkittävästi, niin yritykset alkaisivat tarjota yleiseurooppalaisia tariffeja, hintoja, jossa roaming-hinta olisi suunnilleen sama kuin kotimaan palveluiden. Käykö niin? En tiedä. Mutta sen tiedän, että ei tapahdu ennen kuin tukkuhinnat tulevat alas paljon. Eli se on ehto sille mielestäni, että voitaisiin saavuttaa tavoite digitaalisessa toimintaohjelmassa, että tukkuhintojen täytyy pudota merkittävästi ehkäpä kohti niitä tahoja, joita Nibler ehdottaa omina kattoinaan ja jopa alle siinä pitkällä aikavälillä. Ja kun puhutaan vähittäistason kilpailu, vähittäismyyntitason kilpailu, niin on tärkeää huomata, että rakennetoimet voivat olla yksi tapa saada aikaan kilpailua vähittäismyyntitasolla, mutta eivät ainoa tapa. Jos saadaan yleiseurooppalaiset hinnat, josta nämä markkinatoimijat haluavat tarjota saadessaan liiketoimintaa mahdollisuuksia. Sekin tuo kilpailua mukanaan niin että siitä tulee vipuvaikutusta oli, jota nyt jo nähdään ainakin monissa maissa kotimaan markkinoilla myöskin verkkovirailuma- tätä saataisiin sitten Ehkäpä myös kysymys, jonka Rovan Niebler otti esille, ja se koski sitä, että miksi vähittäishinnat roamingissa ovat niin korkeat, ja telefonika antoi taloustieteilijän vastauksen, minä annan yksinkertaisemmin, ne ovat korkeammat, koska yritykset voivat tulla toimeen niin siihen ei puututa, kun ei ole kilpailupainetta. Eli jompi kumpi. Joko hintakatot tai sitten, että kilpailua tuodaan mukaan. Vain näillä tavoilla hinnat putoavat. Sitten tämä dilemma, jonka useat jäsenet ovat ottaneet esille, mutta jotkut panelistitkin myös, siitä, että mikä on paras tapa saada hinnat alas. Tämä on politiikkakysymys mielestäni. Perek on ihan intohimoinen kilpailusta, siellä missä sitä voidaan järkevällä tavalla ottaa mukaan, mutta emme ole uskonnollisia, sanoisin näin. Näemme kilpailun keinona tavoitteeseen milloin kuin tavoitteena itsessään. Joten lopullinen tavoite on tietysti se, että saadaan hyviä kokemuksia, hyviä palveluita, hyviä hintoja kuluttajille. kaksi lähestymistapaa laajasti ottaen. Kuten monet ihmiset ovat tänään sanoneet, voi ottaa hyvin alhaiset katot. Se on brutaali ratkaisu, jos näin haluaa sanoa. Tai sitten voidaan ottaa saadaan kilpailu ja toivoa, että kilpailu tekevät homman ja sääntelevät hintoja tehokkaasti pidemmällä aikavälillä. Berek on ollut varovainen arvioidessaan, että miten, missä määrin niin tapahtuu käytännössä. Olemme katsoneet kaikkia rakenneratkaisuja, joita on tehty tutkimme niitä edelleen ja justeerimme analyysejämme, mutta olemme edelleen varovaisia. Emme sano, että se ei voisi tapahtua ja todennäköisesti se tapahtuukin ainakin, jos ajatellaan liiketoimintaa, joka koskee näitä, jotka asiakkaita, jotka äh, käyttävät verkkoverolipalveluja useasti, mutta mm, tällaisille massakuluttajille se on epäselvempi tilanne, että Tuleeko sitä kautta alemmat hinnat ainakaan keskipitkällä aikavälillä? Tämä on tämä dilemma itse asiassa. Ja johtopäätöksenä Berek ajatteli, että hintakatot, joita komissio oli ehdottanut, olivat liian anteliaita mieluumminkin, eivätkä tuoneet kuluttajan suojaa tarpeeksi sitä mahdollisuutta vastaan, enkä halua sitä aliarvioida, mahdollisuutta, että kilpailu ei juurtuisi nopeasti näille markkinoille. Siitä syystä Berek pitää hyvänä molempien esittelyyn omaksumaa lähestymistapaa itse asiassa, että alennettaisiin hintakattoja komission ehdotukseen verrattuna. Hyvin lyhyesti jatkaakseni muihin, moni, muutamiin muihin esille tulleisiin asioihin keskustelussa. Viitattiin jonkun kerran Apple- ja Google-ongelmaan, niin kutsuisin sitä. tämän laajasti ottaen poliittinen ongelma, jota teknokraatin ei ole sopivaa kommentoida, onko se hyvä vai ei, mutta teknokraatin analyysin annan, ja se on se, että mistä tahansa nämä toimijat tulevat, jos he tulevat markkinoille viimeisenä ja sitten harjoittavat kilpailuista painetta, niin sen kuluttajille hyvä. Ja tähän Berekin vastuut keskittyvät. Sitten tämä exemption poikkeus, että yritykset, jotka ovat valmiita vapaaehtoisesti tarjoamaan hintaa, jossa roaming-hinta olisi lähellä ja voidaan keskustella, mitä lähellä tarkoittaa, mutta kyllä se suuntaviivoilla pystytään hoitamaan se ongelma. Jos ne tarjoavat hintoja, jotka ovat lähellä kotimaisia hintoja, niin heille pitäisi antaa poikkeus tästä eriyttämisvelvoitteesta. Mielestäni se on hyvin mielenkiintoinen idea. Ja se on myös hyvä myyntiargumentti sille, että sillä kaikki varmaan, että sillä tavoitetaan se, mitä kaikki tässä huoneessa salissa haluavat, että kotimaan hinnat, että roaming hinnat olisivat lähellä kotimaan hintoja, että kuluttajan ei pitäisi huolehtia siitä niin kovasti, että käyttävätkö he laitteitaan, kun matkustavat ulkomailla. Mutta sehän toimii paljon helpommin maissa, joissa kotimaan hinnat ovat korkeammalla kuin jos verrataan alhaisen hinnan maihin. Tämä tietysti on seurasta siinä, että roamingin tukkukustannukset ja anteeksi, tukkuhinnat ovat eh, kotimaan kustannusten yläpuolella selkeästi on maita, joissa tämä marginaali liikkumavara on paljon suurempi vähän näyttöä siitä, mitkä, miten suuret nämä kotimaan hintaerot ovat Euroopan markkinoilla. Direk on tehnyt vähän tutkintotyötä viime vuonna, ja maa, jossa on korkein hinta äänen osalta verkkovierailuille, niin ihan hetken kuluttua lopetan. Keskihinta oli 17 senttiä minuutti. Maa, jossa oli alhaisin, oli 2 senttiä minuutti, joten on paljon helpompi ottaa nämä käyttöön nämä lähellä kotimaahintoja olevat hinnat, jossa on 17 senttiä per minuutti kuin jos on 2 senttiä per minuutti. Kiitoksia kovasti, että sain mahdollisuuden puheenvuoroon. Um Kiitokset. Äh, minun täytyy tässä nyt olla hieman tiukkana, koska kello 17 me lopetamme tämän kuulemisen. Ja sitten lopuksi loppuhuomio ottaa äh, kollega Korhola ja sen jälkeen kollega Niibler ja sitten äh, valiokuntien puheenjohtajat. Kollega Korhola, olkaa hyvä. Uh, thank you very much <clears throat> and thank you for the interesting presentations. Kiitoksia mielenkiintoisista alustuksista. Nyt minä äh, imco valiokunnan nimissä esitän ovat suuntaviivani lyhyesti. Kun tutkitaan nykyisen roaming-asetuksen tehokkuutta, niin todellakin voidaan nähdä, että se on vähentänyt sekä tekstiviestien että puhelujen roaming-hintoja, mutta kuitenkin vähittäishinnat ovat lähellä unionin asettavia maksimitasoja ja kilpailua puuttuu. Komissio on luetteloinut tavoitteisiinsa digitaalisessa toimintaohjelmassa sen, että ero roamingin ja kansallisen hinnan välillä pitäisi lähestyä nollaa vuoteen 2015 mennessä, jotta päästäisiin lähemmäksi tavoitetta on tarpeen löytää ratkaisu, joka takaa kilpailun ja roaming-markkinoiden tehokkaan toiminnan myös asetetun päivämäärän jälkeen. Rakennetoimet ja hintakatot, niitä ei voida käsitellä erossa toisistaan. Ja sama pätee tukku- ja myyntihintojen kattoihin. Jos halutaan rakennereilin ratkaisu, joka tuo muassaan kilpailua, täytyy jättää tarpeeksi tilaa tukkujen ja väittäisintojen välillä, jotta voidaan houkutella uusia toimijoita markkinoille niin, että hinnat sitten asettautuisivat järkevälle tasolle voiton suhteen ja hintakatot voitaisiin poistaa, jos sen sijaan valitaan niin, että sääntelemme hintoja tuominen lainsäädännöllä alas lähelle kotimaan hintoja, niin voimme unohtaa uudet markkinatoimijat ja silloin täytyy hintalainsäädäntöä jatkaa tulevaisuudessa olemme keskustelleet joistakin rakenteellisista ratkaisuista yksityiskohtaisemmin, Rome Like Home, Singling Soon ja Local Breakout. Kaikilla on omat pääetunsa, mutta myös haittansa ja epävarmuustekijät. Ainakin tällä hetkellä näyttää liian varhaiselta päättää, mikä toimisi parhaiten pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi olisi na- naurettava yrittää päättää, että mikä lainsäädäntö ja mikä tekninen lainsäädännöllä päättää, mikä tekninen ratkaisu pitäisi valita. Saattaisiin päätyä siihen, että säädetään lakeja, jotka ovat jo vanhentuneita silloin, kun ne toimeenpannaan. Tekniikka kehittyy nopeasti, sen vuoksi olen omassa imkolausunnossani valinnut sen linjan, että muutetaan asetusta luettelemalla ne pääpiirteet, joita lopullisessa ratkaisussa pitäisi olla, kuten Rovaniblerkin Mielestäni hintakattoja voitaisiin jatkaa muutama vuosi 2016 vuoden jälkeen, kuten koska on todennäköistä, että markkinoiden kehittyminen vie aikansa. Kuluttajasuojasta ja avoimuudesta. Hinta-avoimuus on parantunut selkeästi aiemmista asetuksista, Ruomin asetuksista, mutta kehityksen täytyy jatkua. Kuluttajille taataan tieto selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa myös. Silloin voidaan vertailla hintoja aiemmin ja vaihtaa palveluntarjoajaa helpommin. Esittämilläni tarkistuksilla IMKO lausunnossa ehdotan, että 15 euron turvallisuuskatto tulee, tai se voidaan myös vers, räätälöidä. Tulkki korjaa 50 euroa. Se voisi päteä myös Euroopan ulkopuolella. Sen lisäksi, että kuluttajien pitäisi saada tiedo te operaattorilta, kun turvarajaa lähestytään roamingissa. Olen ehdottanut myös, että näitä toimia laajennetaan prepaid-asiakkaille, koska olen kuullut, että jossakin tapauksessa on mahdollista, että shokkilasku tulee myös prepaid-laskuilla. Yleisesti ottaen haluaisin sanoa, että kuluttajan tiedottaminen otettiin hyvin huomioon komission ehdotuksessa kuitenkin. Komission olisi pitänyt tarttua tilaisuuteen tässä uudelleenlaadinnassa, jotta saataisiin selkeämpi rakenne asetukselle niin, että konsolisoidaan kaikki säännökset kuluttajan suojasta mukaan lukien laskushokit ja avoimuusvaatimuksista, joita voidaan soveltaa kaikkiin Roomin palveluihin. Kiitos. Ganz herzlichen Dank für diese Sydämelliset kiitokset tästä loppupuheenvuorosta ja nyt sitten annan teollisuusvaliokunnan edustaja Niblerille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Tämä kuuleminen tänään oli erittäin mielenkiintoinen ja teollisuusvaliokunnan nimissä sanoisin vielä, että meidän täytyy miettiä vielä, miten me optimaalisesti voimme toimeenpanna tämän tavoitteemme liittyen kilpailuun. Kollega Berekistä oli hyvin mielenkiintoinen. Ehkäpä voimme jatkaa yhteydenpitoa. Ja sen lisäksi odotan kollegoilta myös tarkistuksia, joita he tulevat tekemään, ja sitten sen jälkeen voimme käydä syvempään keskusteluun. Kiitokset erittäin pätevistä puheenvuoroista kaikille paneelin osallistujoille ja odotan mielenkiinnolla tulevia keskusteluita ja olen vakuuttunut, että me aikanaan tulemme saamaan hyvän ratkaisun, joka innostaa kilpailua Euroopassa, mutta samalla tarjoaa kuluttajille järkevät hinnat, koska digitaalisesti on hyvin paljon tulollaan. Kiitokset Angelika Niebler ja sitten vielä lopuksi Malcolm Haber loppupuheenvuoro siis markkinavaliokunnan puheenjohtajana. Ole hyvä. Kiitos. Herbert, olen hyvin lyhykäinen. Ensin haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäsenten nimissä siitä, että annoitte meille mahdollisuuden osallistua myös kuluttajasuojelun ja kuluttajien oikeuksien pohjalta. Olen todella mielissäni siitä. Mehän olimme mukana ja meitä kiinnostaakin hyvin paljon se, että miten tämä Telekom-paketti muotoutuu. Ehkäpä muutama tällainen loppu yhteenveto. Olen pahoillani, että en ollut alusta alkaen. Olin omassa valiokunnassani puheenjohtajana Puolan maan edustajan läsnä ollessa. No niin, ensinnäkin minusta on erittäin tärkeää nähdä, miten sitoutuneempana on tähän asiaan. Ja se, että meidän mielestämme oli hyvin tärkeää, että kaikki kansalliset säätelijät ovat mukana politiikan laatimisessa. Se on hyvä markkinoille, kuluttajille ja kansalaisille. Ja äh, minusta on erittäin hyvä, että te olette olleet tässä mukana. Nytkin ihan kuten olitte mukana kahdella edellisellä kierroksella, kun puhuttiin verkkovierailuista. Mutta Berek eh, kerää kuitenkin vielä tätä kustannustietoa ja molemmat valiokunnat ovat hyvin eh, molemmille valiokunnille on mielenkiintoista se, että Berekillä on pääsy tähän tietoon. Ja mitä tulee kuluttajahintoihin ja verrattaviin kuluttajahintoihin, joiden puolesta me olemme puhuneet kaikessa tässä työssä, jota olemme tehneet kuluttajien oikeuksien puolesta, täytyy huolehtia siitä, että kuluttajilla on oikea-aikaista, selkeää ja verrattavaa tietoa siitä, että jos heillä on mahdollisuus ylipäätään valita palveluntarjoaja. Ja tämä on se, mitä sekä edustaja Korhola että Niibla ovat selkeästi ottaneet esiin omissa mietinnöissään. Toinen huomio myös meidän kannaltamme koska tämä liittyy aikaisempaan yhteistyöhömme, on se, että me olemme myös painostaneet kovasti sitä, että kuluttajien täytyy voida vaihtaa palvelun tarjoajaa. Kuluttajan täytyy voida valita toinen palvelun tarjoaja verkkovierailujen kohdalla. Ja et meidän täytyy varmistaa se, että tämä siirto, tämä siirtyminen voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja minä, no ehkä me jätämme tämän nyt avoimeksi vielä tällä hetkellä. Me tarvitsemme lisää tietoa vielä siitä, mikä teknis, mitkä tekniset olosuhteet tällä hetkellä ovat. Muistan, että Telekom-paketin yhteydessä me pidimme kiinni siitä nimenomaan, että täytyy lyhentää esimerkiksi numeroiden vaihtoaikaa kotimaan markkinoilla. Ja meiltä valitettiin silloin, että me olemme liian kunnianhimoisia, mutta joka tapauksessa tämä on nykyään todella nopea. Vuorokauden sisällä tapahtuu vaihto. Eli täytyy se, että on mahdollisuus valita toinen palvelun tarjoaja, siihen täytyy liittyä se, että vaihto tapahtuu nopeasti ilman viivytyksiä, niin että tämä tarjous on todellakin olemassa ihmisten käytettävissä ilman mitään suurempia ponnisteluita tai haittoja kuluttajalle. En lähde tässä nyt yksityiskohtaisesti käsittelemään tätä keskustelua katoista. Sanon vain, että minusta on välttämätöntä, että pidämme kiinni tästä kattojärjestelystä niin kauan kuin se on välttämätöntä, niin kauan, että me voimme olla varmoja siitä, että kilpailu markkinoilla toimii. Tässä on tiettyjä eroavaisuuksia eri puolilla ja tässä on tietenkin taloudellisia intressejä mukana mutta sekä Niblerin että Korholan mietinnössä puhutaan sellaisen ratkaisun puolesta, joka antaa mahdollisuuden uusille investoinneille, uusille ratkaisuille, uusille vaihtoehtoille. Ja Bergin tavoin myös olemme samaa mieltä, että kaikista rakenteellisista ratkaisuista ei vielä ole tehty tarpeeksi analyysejä, eikä nyt ole aika lähteä suin päin päätä pahkaa tällaisiin testaamattomiin ratkaisuihin. Siksi meidän täytyy pitää kiinni tästä kattojärjestelmästä vielä. Eh, tässä ehkäpä nyt sitten minun loppupuheenvuoroni olikin. Ja uskon, että olemme kaikki myös sitä mieltä, että me tarvitsemme pysyvän ratkaisun pysyvän ratkaisun, joka ei vaadi enää mitään roaming 5, 6, 7, 8 pakettia. Eh, ja että te tulette kaikki tänne takaisin, ellette nyt sitten mahdollisesti silloin jo ole eläkkeellä ja silti asia menee eteenpäin. No, näin me, me emme voi tehdä. Me luotamme taloudellisiin analyyseihin ja meidän täytyy saada markkinat toimimaan ja meidän täytyy myös tarjota uusia ratkaisuja tulevaisuudelle. Ja meidän täytyy antaa mahdollisuus tälle kaikelle. Mutta hieman laajemmin ja yleisemmin kuitenkin meidän täytyy tarkkailla, mitä tapahtuu kotimaisilla markkinoilla, monilla kotimarkkinoilla, esimerkiksi Isossa Britanniassa on hyvin paljon palveluntarjoajia, mutta meillä on siellä hyvin kiinteä selkeä säätely, joka ei välttämättä ole hyvä ratkaisu. Eli me tarvitsemme varsinkin verkkovierailuissa uusia operaattoreita ja se on, se on asia, joka tulisi vaikuttamaan varmastikin myös kotimaiseen käyttäytymiseen. No, kiitän tästä ja onnittelen molempia esittelijöitä ja kiitän vielä siitä, että kutsuitte meidät mukaan tähän kuulemiseen. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Malcolm, bedanke mich erst. Kiitos Malcolm, kiitoksia huomioistasi ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Sehän sujuu suurenmoisesti, kuten myös esittelijät ja valiokunnat tekevät hyvää yhteistyötä Kuulemistilaisuus loppuu virallisesti sitten seuraavana. On esitys se, että keskustellaan tai, mutta jos nyt olen ymmärtänyt oikein, niin keskustelun uudelleenvaamiseen ei ole oikeastaan tarvetta, eli se on tämän kuulemistilaisuuden aikana oikeastaan jo viety läpi, eli tähän kohtaan jää aika vähän tänään. Muistutan tästä, koska esittelijä kehotti minua tähän muistuttamaan teitä, että huomenna kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Suunnilleen 12 muutama minuutti sitä yli, koska sihteeristön täytyy tietysti kaikki prosessointi tehdä, että sitten on mahdollisuus, että tammikuussa on mahdollisuus tehdä päätös mahdollisimman nopeasti. Nyt näin tästä sovittiin, se ei ole kiva, mutta ei se muutenkaan onnistu. Sen vuoksi kiitoksia. Ja kohta 12 on myös käsitelty. Kiitä vieraita valiokunnan puheenjohtajaa, e, molempia esittelijöitä kiitän, tai esittelijä valmistelijaa. Sitten voimme ottaa seuraavan kohdan. So, der nächste Tagesordnungspunkt ist... Seuraava kohta esitylistalla on keskustelu Puolan puheenjohtajakauden edustajan kanssa, joka ei ole vielä paikalla, koska olemme vähän liian nopeita. Ähm, wir können jetzt leider das Gespräch nicht eröffnen. Valitettavasti emme voi tätä keskustelua alkaa, koska puolueen edustaja ei tietenkään ole vielä paikalla. Olisimme toivoneet, että olisimme voineet järjestää tämän aiemmin, mutta se ei onnistunut. Joten hyvät naiset ja herrat, ei tämä muuten onnistu kuin, että nyt on pieni tauko. Eli puolelta. Also Viertel vor sechs. Ich will Ihnen sehr... 15 6. Olisi kovin kiitollinen jos jokunen kollega tulisi takaisin, jotta ne ole kaksin täällä puolen puheenjohtajuuden kanssa. No kyllä se niinkin sopii, onhan niinkin käynyt, mutta ehkä mä nyt poikkeuksellisesti joku voisi tulla takaisinkin. Of parliament. Parlamentin jäseniä, assistentteja ja niin edelleen. Much. Okay.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 Kiitokset tulkeille kahdesta ja puolesta <laughs> vuodesta. Se on toiminut erittäin hyvin. Hyvää joulua ja hyviä lomia. Loistavaa <laughs> tännekin puolelle katson uutta vuotta. Ja jatketaan hyvää työtä täällä. Katsotaan nyt sitten kuka puhemiehenä. Sitä pitää odottaa. Ei ole vielä päätetty. Odotellaan. No, joka tapauksessa nopeasti meni minun kanssa. Se on tällainen pieni plussakohta, mutta ehkä ajoittain olen puhunut liian nopeasti. No, jotain siitä pitää maksaakin, että loppuu aiemmin. No nyt lopetan taas. Niin, puheenjohtaja, edustaja ei ole vielä täällä, mutta kaksi kollegaa, Odi ja minä. Okei, okay. das war's. meine Damen und Herren, liebe Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Toivottavasti tänne vielä jokunen tulee paikalle. kerroin tästä juuri varaministerille, että meillä on tämä pieni ongelma, että meillä oli tässä pieni keskeytys tämän kokouksen aikana ja sen vuoksi en tiedä, tuleeko tänne enää kollegoita paikalle. Mutta toivotan teidät Magdalena Kai tervetulleeksi. Olen kovin iloinen, että meillä jälleen kerran on mahdollisuus keskustella kanssanne ja sitten hieman äh, käsitellä Puolan puheenjohtajakauden tuloksia teidän kanssanne. Joten aloittakaapa ja sitten katsotaan. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Panie... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on erittäin miellyttävää, että voin olla tänään vieraana täällä salissa ja puhua tuloksista Puolan puheenjohtajakauden aikana telekommunikaation ja tietoyhteiskunnan alueella – nyt loppuu siis ensimmäinen maallemme historiallinen puheenjohtajakausi unionin, Euroopan unionin neuvostossa. Oli kuitenkin jälleen yksi puolivuotinen puolivuotis aika kriisi, kriisiä ja tämä todellisuus ympärillemme muuttuu nopeasti. Eli tarvitaan ei pelkästään, että reagoidaan nopeasti, vaan tarvitaan myös innovatiivisia, innovatiivisia ratkaisuja. Siinä yhteydessä iloitsen siitä, että Euroopan parlamentti ja erityisesti tämä valiokunta ymmärtää tilanteen vakavuuden ja on ollut mukana luomassa menestystä puheenjohtajakautemme aikana. Lyhyt puheeni koskee ei pelkästään sitä, että teen yhteenvetoa puheenjohtajakaudesta, vaan haluan ennen kaikkea kiittää teitä. Kiitän tätä valiokuntaa yhteisestä työstämme koska tässä melkein haluaisin sanoa, että onnistuimme. Me tässä onnistuimme, eli te ja me Puolana puheenjohtajamaana olemme hyväksyneet ensimmäisen eurooppalaisen radiotaajuuspolitiikan ohjelman. Se on suuri menestys ja siitä teille suuret suuret kiitokset. Nyt enemmän kuin milloinkaan aiemmin täytyy asettaa prioriteetteja joiden toteuttaminen on hyvin tärkeä koko EUn intressin näkökulmasta. Tärkein tehtävä puheenjohtajakautemme oli juuri, että saadaan nopeasti päätökseen työt, jotka koskevat ensimmäistä radiotaajuuspolitiikkaohjelmaa. Nopea kompromissi tästä asiasta saa aikaan sen, että voidaan vapauttaa paljon unuvaa potentiaalia siinä, kun radiotaajuuksia käytetään viestintä- ja tieto- ja viestintätekniikassa komissio ihan oikein arvioi IT-sektorin sellaiseksi, jolla on valtava vaikutus eurooppalaisen bruttokansantuotteen kasvuun. Tällä sääntelyllä tai tätä sääntelyä Eurooppa yksinkertaisesti tarvitsee. Puheenjohtaja ryhtyy kaikkiin pyrkimyksiin, jotta ohjelma äh, tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti. Viimeisimmässä liikenneviestintä energianeuvostossa 13. joulukuuta kompromissi dokumentti hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä neuvostossa. Tässä vaadittiin eh, suurta työtä työryhmissä neuvostossa. Tarvittiin teknisiä kokouksia parlamentin ja neuvost- koko- komission kanssa sekä neuvotteluita, joissa, eh, tai ne, neuvotteluita puheenjohtaja Roilin ja esitteli Högmarkin kanssa. Se onnistui. Nyt kaikkia niitä, jotka olivat tässä työssä mukana, haluaisin kiittää ja kertoa, että teidän työnne myötä vaikutti siihen, että eurooppalaisen talouden kilpailukyky kasvoi ja että pystyttiin rakentamaan yhtenäisiä digitaalisia markkinoita Euroopassa. Työsuunnitelmissa olivat myöskin puolen vuoden aikana roaming-asiat, yleispalveluiden asiat sekä verkon neutraalisuus sekä Enisan tulevaisuus. Puhun niistä nyt lyhyesti. Verkkovierailut sähköliikenneverkoissa olivat yksi Puolan prioriteeteista laitamme suuren painon sille, että löydetään asianmukainen tasapaino sen välillä, että on kuluttajan suojaa, jotka käyttävät verkkovirailupalveluja, ja sen välillä, että mitkä ovat operaattoreiden palvelut, jotka näitä palveluja tarjoavat, koska ei myöskään heitä voida unohtaa tällä hetkellä. Parlamentti on jo antanut oman panoksensa tähän asetukseen, jolla pyritään, tai ole, voimassa olevaan asetukseen, jolla pysytään maksujen alentamiseen. Kuitenkin käytäntö on osoittanut, kuten myöskin komission raportissa todetaan, niin on tarve sille, että varmistetaan kilpailukykyiset markkinat, jossa mekanismit itsessään antavat kannusteita operaattoreille ja alentavat hintoja. Komission aloite tässä yhteydessä on sen on tukemisen arvoinen arviomme mukaan. Työryhmissä, on menel, työryhmissä työn aikana emme todenneet suuria mielipideeroja, jos puhutaan tästä uudesta asetusehdotuksesta. Viimeisimmässä viestintä- liikenne- ja energianeuvostossa 13. joulukuuta suurin osa ministeristä, jotka televiestinnästä vastaavat poliittisen keskustelun aikana verkkovierailusta, äh, kertoivat, että heidän hallituksillaan on valmius aloittaa tai hyväksyä asetus mahdollisimman nopeasti. Näyttää sillä, että teknisten yksityisten, yksityiskohtien rakenteellisten ratkaisujen asettaminen ei myöskään äh, liiallisesti hidasta tämän asian ratkaisemista. Suurin osa maista on määritellyt, tai asetus määrittelee vain perusperiaatteet eriyttämisestä. Ja sitten yksityiskohdat voidaan ratkaista asiantuntijoiden kesken myöhemmin. Puheenjohtaja, puheenjohtajan maa päätti sitten työt siihen, että tehtiin edistymiskertomus asian etenemisestä ja sitä käsiteltiin neuvostossa 13. joulukuuta. Olen iloinen siitä, että parlamentti aloitti ehdotuksesta jo työt ja se järjesti myös tänään juuri julkisen kuulemistilaisuuden, jossa keskusteltiin Rova Nieblerin mietinnöstä. Toivon, että että ensi vuoden alussa Tanskan puheenjohtajakauden aikana tämän aikaan saamaan sopimus, yhteisymmärrys ja uusi asetus astuu voimaan ensimmäinen heinäkuuta 2012 alkaen. Puolellisena ministerin, joka vastaan telekommunikaatiosta, julistan täyden tuen seuraavalle puheenjohtajalle täydessä yhteistyössä, joka on tai järjestetään välttämättömät asiantuntijatapaamiset niin, että tämä työt saadaan päätökseen nopeasti, koska kyseessä on erityisen tärkeä asia kansalaisillemme ja kuluttajille kautta EUn. Talouskriisin aikana yhtä tärkeää on varmistaa se, että että digitaaliset markkinat kehittyvät edelleen, mutta ennen kaikkea, että luodaan vastaavat olosuhteet sille, että voidaan myös taata tietojen turvallisuus ja verkon turvallisuus. Tällä alueella yksi prioriteeteista oli se, että uudenaikaistetaan ja vahvistetaan verkko- ja tietoturvavirastoa. Puheenjohtaja teki läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, ryhtyi moniin toimiin, jatkoi dialogia komission kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa sekä Kreikan hallituksen kanssa tässä tilanteessa. Ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti ei ole vielä saanut ensimmäistä käsittelyä päätöksen, niin työryhmässä sovimme, työryhmässä sovimme tietyistä muutoksista siihen, miten neuvoston tehtäviä laajennetaan. Uudet tehtävät koskevat yhteistyötä äh, reagoimisessa tapahtumiin, se, että tunnistettavuutta viraston osalta parannetaan, kuten myös sen rooli siinä, että tuetaan verkon turvallisuutta. Ehdotimme, että ENISA voisi osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja tukisi sitä, että jäsenvaltiot ja toimielimet unionissa osallistuvat kansainvälisiin harjoituksiin verkon ja tiedon turvallisuuden alueella. Olen vakuuttunut, että nyt kun neuvottelut lähestyvät, niin neuvosto pystyy parlamentin kanssa löytämään hyvät ratkaisut virastolle. odotamme, että että e itri äänestää asiasta. Sitähän on suunniteltu maaliskuulle 2012 vuonna. Eli toivon, että asia saadaan päätökseen seuraavan puolen vuoden aikana. Neuvosto on hyvin valmistautunut jatkokeskusteluihin. Puheenjohtajamaa aloitti myös keskustelun yleispalveluiden tulevaisuudesta. Se oli yksi tri, tri, puheenjohtajatrion aikataulun asioista Kypros, Tanska, Puola. Meidän tavoitteena oli ja on, että jatketaan työtä yleispalveluiden tulevaisuudesta sähköisessä viestinnässä ja käsitellään kuluttajien oikeuksia. 13. joulukuuta neuvosto kuuli komission esityksen jonka aiheena oli 23. marraskuuta annettu selonteko. Se asiakirja tekee yhteenvetoa äskeisestä julkisesta kuulemisesta siinä, että mikä rooli yleishyödyllisillä palveluilla on viestintätekniikassa. Huolimatta siitä, että komissio ei tunnistanut muutoksen tarvetta nykyisiin konseptiin, niin kuitenkin suunnitellaan, että vuonna 2012 vuonna julkaistaan johtopäätökset, joiden on määrä tarjota vammaisille ihmisille täysi pääsy vuoteen 2015 mennessä julkisen sektorin palveluihin. Minun näkökulmastani erityisen tärkeää on, kun keskustelemme yleispalveluista, että muistaisimme se, että säilytetään tasapaino. Tasapaino sen välillä, että miten eh, kehotetaan siihen, että saadaan investointeja ylemmäs ja nythän puhutaan tietysti laajakaista internetin kehittämisestä niin, että telekommunikaatioyrittäjät saadaan annettua äh, heille kannusteita siihen. Ja sitten täytyy myöskin ottaa huomioon yleispalvelut. Meidän poliitikkoina pitäisi löytää tämä äh, tasapaino niiden välillä. Sitten seuraava asia oli verkon neutraalisuus ja avoin internet. Komissio eh, esitteli oman selontekonsa asiasta, tiedonannon asiasta huhtikuussa sen mukaan kommunikaatio anteeksi, komissio kerää näyttöä verkon liikenteen rajoittamisesta ja estämisestä. Esimerkkejä tällaisista käytännöistä julkaistaan Berekin puolesta. Komissio ryhtyy ottaa prioriteetiksi tehdä päätöksen äh, asiasta ja mahdollisesti jopa tiukempia toimia esittää verkkoneutraalisuudessa. Puola puheenjohtajamaa ehdotti ja valmisteli neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin neuvostossa 13. joulukuuta. Tässä asiakirjassa neuvosto muun muassa totesi, että on olennaista ylläpitää internetin avoimuutta ja varmistaa, että se on saatavilla kaikille ja että se pysyy vakaana verkkona, joka perustuu parhaisiin pyrkimyksiin, mutta samaan aikaan, että pidetään yllä kielten monimuotoisuus, ilmaisuvapaus, muut perusoikeudet ja taloudellisen toiminnan harjoittamisen vapaus. Puheenjohtajamaana panemme merkille tyytyväisyydellä parlamentin panoksen koskien verkkoneutraalisuutta. Tietysti ajattelen tässä 17. marraskuuta tänä vuonna se äh, päätetty äh, julkilausuma, jossa yleisellä tasolla tuetaan komission tiedonantoa. Haluaisin sanoa muutaman sanan tietoyhteiskunnan kehittymisestä. Ja näitä tapahtumia oli muutama puheenjohtajakauden aikana. Järjestimme 19. 20. lokakuuta ministerikokouksen Varsovassa, jossa otsikkona oli kehitysnäkymät sähköisessä viestinnässä sähköisen viestinnän markkinoilla. Tähän osallistuivat televiestinnästä vastaavat ministerit EU-maista, mutta myös sen ulkopuolelta. Rova komission jäsen Kurus, komission jäsenen muita edustajia, kansallisia televiestintäliiton edustajia, Euroopan parlamentin edustajia, Kansainvälisistä järjestöistä oli edustajia sekä asiantuntijoita alalta. Tavoitteena oli esitellä tulevia eh, sähköisen viestinnän kehityssuuntia EU:ssa. Pääteema oli radiotaajuus sähköisen viestinnän palveluille ja se, että koordinoidaan valtioiden ja sen välillä eh, toimia myös kolmansien valtioiden välillä keskustelimme myös seuraavan sukupolven yhteystekniikoista. Erityiskiitokset osoitan tässä edustaja Högmarkille. Valitettavasti en näe täällä, häntä täällä salissa. Puheenjohtaja varmaan välittää sydämelliset kiitokset siitä, että hän oli paikalla ja että hän niin ilmaisuvoimaisesti puhui toisen, toisena päivänä konferenssissa konferenssi päättyi siihen, että yksimielisesti hyväksyttiin julkilausuma siitä, että täytyy paremmin tehdä hyväksyä radiotaajuuksia. Julkilausuman allekirjoitti 35 maata. Sillä on avoin luonne myöskin mu- muille allekirjoittajille. Se on hyvin tärkeä julkilausuma, kun otetaan huomioon se, että valmistaudutaan VRC-konferenssiin 2012 Genevessä. Se on äh, maailmanlaajuinen konferenssi, jossa määritellään radiotaajuusperiaatteet seuraaville neljälle vuodelle, joten tällaisen julkilausuman allekirjoittaminen, että jäsenvaltiot ovat sen tehneet, mutta että siellä on myös muita maita kuin jäsenvaltioita. Se antaa hyvän perustan EUn puolelta että saadaankin nimessä tuloksia aikaa vuonna 2012. Komission kanssa järjestimme myös kuudennen eurooppalaisen ministerikonferenssin sähköisestä hallinnosta. Rajat ylittävät palvelut sähköisessä hallinnossa eurooppalaisten hyväksi. Tavoitteena oli keskustella jäsenvaltioiden kokemuksista sekä määritellä haasteet, päähaasteet sähköisen hallinnon kehittämiselle – sopusoinnussa strategia Eurooppa 2020 strategian kanssa, digitaalisen toimintaohjelman kanssa, eurooppalaisen toimintaohjelman kanssa, joka koskee sähköistä hallintoa vuosille 2011-2015. Ja se on sopusoinnussa myös sen perusteella tehtyjen neuvoston päätelmien kanssa konferenssissa keskusteltiin siitä, että miten parhaiten voidaan hyväksikäyttää mahdollisuuksia ja kohdata haasteet, jotka liittyvät sähköisen hallinnon kehittämiseen erityisesti rajat ylittävässä ulottuvuudessa niin, että yritykset ja kansalaiset hyötyisivät. Tähän liittyy kaksi tärkeää tapahtumaa konferenssiin. Ministeritapaaminen. Ministerit ovat vastuullisia sähköisen hallinnon kehittämisestä maissaan sekä näyttely mielenkiintoisimmista eurooppalaisista hankkeista, joiden puitteissa luodaan äh, sähköisen hallinnon palveluita. Tapahtumiin osoitettiin suurta mielenkiintoa ja sinne kokoontui noin 800 osallistujaa, jotka edustivat jäsenvaltioiden hallituksia, EFTA-maita sekä ehdokasmaita, komissiota, kansainvälisiä järjestöjä, alueellisia järjestöjä, järjestöjä kuten Maailmanpankki, YK, teollisuuden aloja, kansalaisjärjestöjä, akateemisia piirejä sekä asiantuntijoita ja äh, meidän ministeriömme vielä esit- valmistelee konferenssista yksityiskohtaisen raportin, joka laitetaan pian ministerin internetsivuille. Kannattaa myös muistuttaa puheenjohtajamaan aktiivisuudesta kansainvälisellä areenalla. Me osallistuimme kuudenteen kokoukseen internet, äh, internetin hallinnointifoorumille, joka oli Nairobissa syyskuussa 2011. Puheenjohtajamaa teki siitä asiakirjan, josta sovittiin jäsenvaltioiden kesken. Presidency Paper on sen nimi, ja siinä määriteltiin Tunisian agendaa ja erityisesti huomiota kiinnittiin yhteistyön muotoihin monien asiasta kiinnostuneiden kanssa ja miten internetiä voitaisiin hallinnoida. Otit, esit, otettiin esille myös kysymykset ilmaisuvapaudesta myöskin itäisen kumppanuuden maissa. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää siitä, että tämä valiokunta on ottanut omakseen asioita, jotka olivat tärkeitä myös puolelle puheenjohtajamaana. Nyt sitten edessämme Tanskan puheenjohtajakausi, joka on täynnä haasteita. Toivon, että tukenne ei ole pienempi Tanskalle kuin se, mitä me saimme kokea teiltä ja josta vielä kerran sydämellisesti kiitän teitä. Kiitos. Tässä kaikki. Olen valmis kaikkiin tarvittaviin lisäselvityksiin. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Kiitokset tästä hyvin äh, kattavasta esityksestä ja kiitokset myös erittäin hyvästä yhteistyöstä ja ihan oikeutetusti viittasitte siihen, että me olemme saaneet äh, päätökseen pari, muuta, pari hyvin tärkeätäkin projektia, jotka osittain olivat hankaliakin, mutta lopputulos oli hieno. Annan ensimmäisenä puheenvuoron kollega Odille. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Ihan alkuun haluaisin kertoa, kuinka onnellinen ja tyytyväinen olen siihen, että äh, maan kansalaisten viisaus johti siihen, että te pääsitte hallitukseen. Ja tästä työstä saimme kuulla tänä päivänä. Tämä koko hallituksen on tehnyt kovasti työtä unionin puolesta. Puhuitte oma, omasta ministeri salkustanne. Kuitenkin haluaisin pienen huolenaiheen esittää. Tämä liittyy uusiin teknologioihin. Onko ehkäpä kansalaisilla sellainen eh, tunne, että tätä digitaalista eh, kuilua ei ole koskaan täytetty, silloitettu? Ja onko ihmisillä sellainen olo, että he ovat kotonaan tällä uudella ajalla. Poliitikkoina, meidän tulisi löytää poliittisia ja rahoituksellisia keinoja antaa kansalaisille varmuus siitä, että näin tulee olemaan. Me olemme puhuneet paljon tänään muun muassa verkkovierailuhinnoista. Meillä on velvoite, tai operaattoreilla on velvoite alentaa hintoja, mutta olemme ehkä unohtaneet sen, että kansalaisemme haluaisivat varmuuden siitä, että investoinnit tehdään niin, että, nämä, että he itse pääsisivät käsiksi palveluihin. Koska jos palveluihin pääsy, nimenomaan digitaalipalveluihin pääsy, on vaikeaa tai mahdotonta, niin saattaa käydä niin, että osa väestöstä saattaa tuntea itsensä sivu, ikään kuin olisivat sivussa kaikesta, kehityksestä, koulutuksesta, etc. Kysyisinkin teiltä, että onko komission ja jäsenvaltioiden politiikka kunnioittanut tarvetta saattaa koko Euroopan alue sellaiseksi, että kaikilla on sillä tasaveroiset mahdollisuudet. Minusta tässä ollaan hiukan epäjohdonmukaisia, koska meidän unionin siis täytyy järjestää markkinat ja jäsenvaltioiden hallitusten taas täytyy asettaa nämä mm, kattavuusvelvoitteet, palveluvelvoitteet. Jos me alennamme hintoja, jotta voisimme tyydyttää kuluttajia, näin teemme siis verkkovierailun osalta, ja samalla kuitenkin Tämä johtaa siihen, että ähm, operaattoreiden tulot laskevat ja silloin heidän palveluvelvoitteensa ehkä ei tule täytetyksi. Saattavat sanoa, että no kyllä me 80 prosenttia vaikka 10 vuoden kuluttua äh, väestöstä katamme näillä palveluilla, mutta entäpä ei, se, ei siitä ole mitään iloa niille, jotka äh, jäävät ulkopuolelle. Esim. minun kotitienoillani näin saattaa olla. Ei silloin ole mitään tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Se, ei tämä ole normaalia. Joten haluaisin kuulla, mikä teidän näkemyksenne tähän on. Ja sitten kysymykseni Troikasta. Puola, Ranska ja Kypros. No te oikeastaan jo vastasitte siltä osin, kun puhuitte huolehditte yleishyödyllisten palveluiden toimivuudesta jatkossakin. Haluan kuitenkin kiittää teitä vielä tässä vaiheessa kaikesta siis siitä, mitä te olette Euroopan unionin hyväksi tehneet. Danke sehr, dann darf ich Frau Gai. Kiitokset ja ehkä Frau Gai vastaa välittömästi. Dziękuję bardzo. E, po pierwsze dziękuję za... Ensinnäkin kiitokset lämpimistä sanoista kansalaisillemme kiitoksia koko hallituksen nimissä, että todellakin että hallituksen voi olla vallassa seuraavat neljä vuotta toivon, niin se varmasti kriisiaikana takaa tällaisen jatkuvuuden, kun on näitä että jos olisi tällaisia muutoksia pääministerissä hallituksessa, niin siinä olisi kaikenlaisia äh, vaikeuksia, niin nyt voimme siis jatkaa neljä vuotta. Mutta mitä tulee sitten näihin investointeihin? Niitä kansalaisten digitaaliset taidot, internettaidot paranevat. Se on todellakin hyvin tärkeä teema ja se, mitä puhuin myös yleispalveluista, että meidän pitäisi löytää tasapaino sitä on tietysti vaikea löytää, mutta siis tasapaino sen välillä, että miten asetamme yrittäjille, televisioiden yrittäjille uusia vaatimuksia ja toisaalta mitä komissiolta, hallituksilta on investointiodotuksia televiestintään. Kaikki varmaan voimme olla samaa mieltä, että investoinnit uuden aikaisen infrastruktuurin kehittämiseen oli sitten radioinfrastruktuurista joka liittyy lisätaajuuksiin tai sitten valokuituihin, ne ovat suuria investointeja. Pitäisi kannustaa tekemään näitä investointeja, että taataan hyvät lait, että e- poistetaan esteitä investoinneille televiestinnässä. Muistakaamme myös julkiset varat, koska on tällaisia valkoisia läiskiä, jotka eivät ole ollenkaan houkuttelevia investoijille. Ja sinne eivät yrittäjämme itsestään investoi, koska siellä he eivät nähdä, näe liiketoimintamahdollisuuksia. Me tietenkään voi heitä syyttää siitä, että miksi ette investoi tämä. Meidän täytyy osata sellaiset kannusteet, että se onnistuu. Ja sitten valkoisten läiskien paikoilla on julkisia varoja. Täytyy auttaa investoimaan käyttämään myös julkisia varoja. Näin tapahtuu Ranskassa. Siellä itsehallintoalueet rakentavat infrastruktuuria, mutta näin tapahtuu myös Puolassa. Suuri osa eurooppalaisista rahoista, määrärahoista, mutta myös kansallisista julkisista varoista, niin siinä edunsaajana ovat juuri alueelliset itsehallintoyksiköt, jotka lähtevät yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin televiestintäyrittäjien kanssa ja tällä tavalla saadaan tätä vipuvaikutusta investointeihin ja voidaan taata kansalaisille pääsy nykyaikaiseen verkkoon, koska se on perusta. Nykyaikaisten verkkojen ansiosta voimme asua minun paikkakunnallani Espanjassa, opiskella Harvardissa, Sorbonnissa, asua Ranskassa, missä tahansa ja olla silti yhteydessä toistemme kanssa ja jopa ottaa yhteyttä vaikka lääkäriin, joten tämä on kovin tarpeen. No mitä Tästä triosta en nyt tiedä, ymmärsin kysymyksen ihan loppuun asti, mutta me olemme käyneet keskusteluja yleispalvelujen tulevaisuudesta ministerilounaan aikana ja Tanska puheenjohtajamaana tietysti varmasti jatkaa näitä töitä, riippuen tietysti siitä, mitkä ovat jatkoaskeleet komission puolelta tällä alueella. Kiitoksia. Gut, danke sehr. Gibt's... Kiitokset. Onko vielä muita kysymyksiä? Rova Hybner, olkaa hyvä. bardzo. Przede gratuluję pani ministeri. Ennen kaikkea onnittelen, koska sikäli kun tiedän, niin äskettäin tulette tähän uuteen virkaan ja olen kovin iloinen siitä. Meillä oli mahdollisuus tarkkailla työtänne aiemmassa Puolan parlamentissa. No, te esittelette laajan kirjon asioita, jotka, joita tehtiin puheenjohtajakauden aikana internetin, viestinnän alueella, televiestinnän alueella, ja oikein hyvä. Mutta sellainen kysymys, jonka minulta kysyvät usein kansalaiset, että millä tavalla voimme luottaa siihen, että niin kutsuttu tietoturvallisuus toimii. Viestimme mailillä, sähköpostilla ja nämä operaatiot, joita suoritamme, ne tehdään internetin kautta tai voidaan myös maksaa internetin kautta, saadaan sieltä tietoja, sinne annetaan tietoja. Ihmisiä huolestuttaa ennen kaikkea pankkitoimintojen turvallisuusverkossa. Ja toinen asia, jonka liikuttaa ihmisiä, ovat lääketieteellisten tietojen turvallisuus. Niistä voi tulla, niitä voidaan käyttää ehkä kiristykseen. Myöskin epäasianmukaiset ihmiset voivat käyttää niitä ja ne voivat johtaa jonkinlaisiin tragedioihin. Niin haluaisin kysyä, että onko puheenjohtajakauden aikana ollut keskustelua tästä asiasta, oletteko käsitelleet asiaa? Ja i, tuleeko joitakin ehdotuksia asiasta? Ehkäpä juuri tämän puheenjohtaja Trion puitteissa niin, että rauhoiteltaisiin kansalaisia ja nyt sitten toisaalta, kun tiedämme, niin internetvuodot, nehän koskevat jopa turvallisuusasioita, kansallista turvallisuutta koskevia asioita joillakin alueilla, tai myös taloudellista turvallisuutta. On jo ollut tietovarkauksia taloudenkin alalla aiemmin. Oletteko käsitelleet näitä teemoja puheenjohtaja Kaurinka? Jos ei, niin onko tästä välitetty tietoa sitten sellaista, jota josta voisi tulevaisuudessa tulla sitten ehdotuksia tulevilta puheenjohtajamailta. Nämä kysymykset eivät olleet keskustelun kohteena puheenjohtajakauden aikana senkin vuoksi, koska suuressa määrin olemme riippuvaisia työ, komission työohjelmasta ja käsittelemme sitä, mitä Euroopan unionin komissio ikään kuin asettaa pöydällemme. Mutta suuri osa uudesta sähköisen viestinnän direktiivipaketista, jossa olemme implementointivaiheessa nyt, sisältää asioita, jotka liittyvät juuri verkon turvallisuuteen ja palveluiden luotettavuuteen. Tällä hetkellä on voimassa oleva laki antaa mahdollisuuden siihen, että voidaan tällaisia rikollisia äh, tutkia, tällaista rikollisuutta tutkia yksityistä tietä. Jos kyseessä ovat vakavat kysymykset, niin sitten tietysti julkinenkin syyttäjä lähtee kuvan mukaan. Mutta tiedän, että uusi paketti sähköisestä viestinnästä juuri Puolassa ottaa mukaan suuret toimivaltuudet tällä alueella markkinoiden sääntelijälle, sähköinen viestintä mukaan lukien, mutta myöskin tietosuojan tarkastajille – henkilötietojen suojan tarkistajille. Puolassa perustetaan tällainen erityinen komissio tai neuvosto, joka toimii ministeriön puitteissa, joka sähköisesti viestinnästä vastaa, ja se sitten antaa neuvoja juuri ministerille ja elimille, jotka ovat tästä asiasta vastuussa, jotta voidaan välttää tietosuojarikokset. Kaikki tiedot, jotka liittyvät tieton, tietojen kalastamiseen, niin näistä täytyy lähteä tiedot tietosuojatarkastajalle vastaavalle ja myöskin sähköisten markkinoiden sääntelijälle. Tässä asianmukaiset toimi elimet saavat Puolassa ensimmäisen puolen 2012 tämän valtuudet toimia tässä, koska tämä on todella merkittävä asia. Kun sähköinen viestintä kasvaa näin kovasti, niin meidän pitäisi tätä henkilötietojen suojaa todellakin kohdella vakavana asiana, koska se koskee myös henkilökohtaista hyväämme. Kollega Johansson. Johans, kollega Johansson. Först ber jag om ursäkt att Pyydän anteeksi, että en ollut kuulemassa tätä alkupuheenvuoroa. Minulle tuli esteitä, mutta olisin mielelläni kuullut, mitä kerrotte teidän puheenjohtajakaudestanne, koska sehän on ollut hyvin menestyksekäs. Ajattelin esittää kysymyksen, joka on hieman yleisempi ja liittyy liittyy näihin työaloihin, telekommunikaatio, energia, tutkimus, oli mikä tahansa, niin on tärkeää, että kehitämme yhteistyömekanismeja jäsenvaltioiden, alueiden ja ihmisten kesken. Minä itse tulen Ruotsista ja siellä me olemme kehittäneet yhdessä Itämeren strategiaa me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Kysymykseni kuuluukin. Nyt meillä alkaa uusi kausi ja tässä valiokunnassa puhutaan monista asioista, ei ainoastaan taloudellisista panoksista, vaan niistä mekanismeja, joita tarvitsemme, jotta saamme vahvoja tuloksia ihmisten, kuntien ja jäsenvaltioiden kesken teidän maanne on hyvin tärkeä maa Euroopassa ja teillä on paljon kokemuksia siitä, että käynnistetään yhteistyötä monilla tavoin. Ja kysynkin hieman yleisemmin, minkälaisia kokemuksia teillä on tästä yhteistyöstä Euroopassa, mitä me voisimme hyödyntää niin, että voisimme luoda ja kehittää vahvempia mekanismeja ja sitä kautta parantaa tehokkuutta ja tietojen vaihtoa ajatellen äh, seuraavaa budjettikautta vuoteen 2020 asti. Olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut puheenjohtajakauden aikana. Ja vielä kerran kiitos erittäin menestyksekkäästä puheenjohtajakaudesta. Danke sehr, Kiitokset ja olkaa hyvä. Kiitos. Tässä varmaankin puhuitte aloitteesta Itämeren maiden aloitteesta. Puolahan myös osallistuu tähän aloitteeseen. Se on hyvin tärkeä foorumi tietojen vaihtoon ja teemme yhteistyötä jokaisella alueella. Mutta mietin tässä, että miten tässä nyt vastaisi kysymykseen. Mm, todellakin on kriisiaika ja onko meillä varoja siihen, että voimme miettiä uusia yhteistyöfoorumeita ja miten sitä voidaan tukea – Mielestäni mikään ei korvaa välitöntä yhteyttä ihmisten välillä. Ja juuri, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä. Miten se tehdään? On, onko se onnistunut meille puolen puheenjohtajakauden aikana? Minun työntekijäni ministeriössä, heillähän on aina vastinparinsa ja kehotan heitä tutustumaan heihin ei pelkästään ammatillisessa mielessä, vaan myös sitten parlamentin istuntojen aikana tai neuvostojen kokousten aikana, jotta että he yrittäisivät tulla kollegoiksi näiden kanssa ammatillisesti. Ja aina kun soitetaan ja, ja vaihdetaan tietoja, niin ei ole pelkästään nimi bisneskortissa voidaan silloin sitä kautta saada hyviä tietoja ja tällaisten hyvien henkilöiden välisten kontaktien kautta voidaan rakentaa hyviä aloitteita. Ja tämä olisi tällainen alku, mutta hyvin tärkeitä ovat myös workshopit, joita järjestetään jäsenvaltiossa Keväällä järjestettiin meillä tällainen workshop juuri infrastruktuurin rakentamisesta sähköviestissä viestinnässä, johon kutsuttiin, anteeksi syksyllä tämä oli tulkkikorjaa, kaikista jäsenvaista kutsuttiin sinne jäsentäjiä. Mutta siinä jokainen maksaa oman osuutensa. Sitten on myös aloite äh, NEDIV, jossa käsitellään taajuuksia – siellä Itä-Euroopan puolelta, Venäjältä, Ukrainasta, valko -Venäjältä tulee osallistujia ja keskustelemme siitä, miten hyvin voidaan käyttää radiotaajuuksia ja miten voidaan harmonisoida ja koordinoida äh, lisätaajuuksia. Sitten myös kansainvälinen televistintäliitto on järjestö, jonka työn ansiosta voimme osallistua erittäin hyviin, mielenkiintoisiin eh, hankkeisiin alueiden välillä ja saada yhteyksiä niihin maihin, jotka eivät ole EU-ssa. Pitäisi olla aina avoin heitä kohtaan, ei sulkeutua ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Ei muita kysymyksiä. Ja kiittäisinkin ministeri Kalia sydämellisesti tästä hänen antamastaan ajasta, keskustelusta, mutta luonnollisesti myös tästä hyvästä työstä, jota olette tehneet puheenjohtajakauden aikana. Ja, ja välittäkää meidän valiokuntamme kiitos eteenpäin. Varmasti tapaamme vielä muissa yhteyksissä. Kiitoksia oikein paljon. kaikkea hyvää valiokunnalle, kollegoille, vieraille ja, ja, ja työntekijöille ja kaikille toivottaisin ihanaista joulua, mahtavaa uutta vuotta ja vuosi 2012 voi vain parantua. Ehkäpä meille hieman vähemmän työtä, mutta paremmin tuloksin. Ja hyvää lomaa, tavataan ensi vuonna. Ja erityiskiitos kaikille ahkerille. Kiitos. Dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony w imieniu Polski chciałam... Myöskin minä haluaisin esittää Puolan puhe- puolesta. Kiitokset puheenjohtajalle kaikille jäsenille ja erittäin perhekeskeistä mukavaa joulujuhlaa, hyvää uutta vuotta niin, että kun esitämme toi- toivomuksia ensi vuodelle keskenämme, niin voisimme toivottaa toisillemme että 2013 ei olisi huonompi kuin se, mikä oli vuosi 2012 joten silloin varmasti vuodesta 2012 tulee oikein hyvä. Kiitos kaikille.